Ladies and gentlemen, uh, Hyvät ystävät, hyvät naiset ja herrat, kello on kahdeksan minuuttia yli kolme. Kenties joku sen minuutin liian varhain, mutta aloitetaan kuitenkin välittömästi. Kyseessä on kuulemistilaisuus ja aiheena hyvin tärkeä aihe, Kyse on EUn tutkimuspolitiikasta. Horisontti 2020. Kyse on EUn tutkimuspolitiikan tulevaisuudesta. Käsittelemme sitä, mikä tilanne on tällä hetkellä ja miltä tulevaisuus näyttää. Niin kuin tiedätte, tutkimuksen puiteohjelma on aina ollut huomattavan tärkeä tälle valiokunnalle – Mehän vastaamme parlamentissa perussäädösten laatimisesta ja myös seuraamme täytäntöönpanoa. Eli olemme vastuussa innovaatiopolitiikasta. Horisontti 2020 ohjelmassa tämä tarkoittaa kahdeksatta puiteohjelmaa. Todennäköisesti seuraavassa ohjelmassa sitten kyse on jo yhdeksännestä ohjelmasta. Strategia 2026 tai, taisi olla aika vaikea nimitys. Kukaan ei tällaista nimitystä ymmärtäisi. Me siis laadimme mietinnön, jonka esittelijänä on edustaja Soledad Capeson Ruiz. Tässä en ihan heti teitä nähnytkään. Katselin hieman, hieman liian vasemmalle. Olettekin siellä aivan keskellä. Ja nyt olette myös toimintamme keskiössä, kun parlamentti ottaa kantaa horisontti 20-20 välitarkasteluun. Näin saamme myös näkymiä puiteohjelmaan yhdeksän. Kuulemistilaisuuden vieraamme antavat meille inspiraatiota näihin aiheisiin. Ja tarvitsemme myös ajattelun aihetta. Tutkimusyhteisöämme kovasti kunnioitamme. Kunnioitamme myös teollisuutta, PK-yritysyhteisöä. He odottavat meiltä paljon tämän puiteohjelman kautta. Nyt ei puhuta enää ainoastaan tieteen tekijöistä ja tiedeyhteisöstä. Se ei meille enää riitä. Haluaisimme keskustella molemmista yhteisöstä sekä täytäntöön panosta että myös tutkimuspuolesta. Horisontti 2020 tuo mukanaan haasteita ja myös toivoa. Todennäköisesti keskusteluun varattu aika ei riitä, mutta joka tapauksessa jo tässä vaiheessa voi odottaa hyvin vilkasta, mielenkiintoista keskustelua. Järjestämme ensin ensimmäisen osuuden tässä kuulemisessa ja sen jälkeen siirrymme toiseen osuuteen. Ensimmäisessä osuudessa kuuntelemme kolme puheenvuoroa. Vieraamme käyttävät siis alustuspuheenvuorot ja tämän jälkeen keskustelemme näistä kysymyksistä. Ja sitten toisessa osuudessa Kuuntelemme vielä kaksi puheenvuoroa ja käymme keskustelua. Esittelijä, kollegamme Capeson Ruiz voi ensin käyttää puheenvuoron. Te olette nimenomaan ITRE-valiokunnan täytäntöönpano mietinnön esittelijä, kun kyse on Horisontti 2020 ohjelmasta. Te, teitäkin voidaan pitää tässä ammattilaisena, koska teillä on näin suuri vastuu tärkeästä mietinnöstä. Valiokunnalle tämä on hyvin painava asia. Näin ollen haluamme tarjota teille mahdollisuuden käyttää heti alkuun puheenvuoron. Haluaisin pyytää kaikkia puhujia, kaikkia teitä viittä puhujaamme, vierastamme ja myös esittelijää käyttämään enimmillään 12 minuuttia. Olisi hienoa, jos voisimme pitää tästä aikataulusta kiinni. Haluamme luonnollisesti käydä keskustelua vielä lopuksi. Esittelijä alkuun määrittelee tärkeimmät kysymykset Euroopan parlamentin näkökulmasta. Ja tämän jälkeen kuuntelemme alustukset ja kenties voimme jo tarjota jotakin vastauksia kysymyksiin. Tai esittää muita huomioita. Hyvät ystävät, soledat, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ihan minun tarkoitukseni, ensimmäinen, tansi, ensimmäinen aikomukseni on puhua tästä välitarkastelusta 2020 ja tehdä tässä nyt pieni johdanto ja periaatteessa kuulla eri, erityisesti asiantuntijoita ja painottaa sitten tämä tapaamista keskustelua ja mielipiteiden vaihtoon. Meillä on tämä kuulemistilaisuus ja tässä on kyse siitä työstä, jonka olemme tehneet jo joka on nyt ITRA-valiokunnassa tehty työtä. Mikä rooli meillä on ollut tässä välitarkastelussa, ohjelman välitarkastelussa, jonka tarkoituksena on tämä poliittinen linjaus. Meidän täytyy välittää tästä tiedonantokomissiolle se asetukseen 1291. 2020 aikomukseni on nyt kertoa, mikä on ollut toimintalinjat mitä me olemme tässä linjanneet kaikkien osapuolten puolesta, kaikkien toimijoiden puolesta. Minä haluan tervehtiä teitä kaikkia nyt ja kertoa teille. Täällä ovat myös osa varjoesittelijöistä. Täällä on myös muiden ryhmien esittelijöitä. Ovat tehneet, me olemme tehneet työtä yhdessä minun kanssa EPPstä. Barbara Kudrika, e- e- Ambosuit, Aldesta, Gering, Guesta, Marissa Matia, Vihreistä, Maragall, EFDstä, Borelli ja EFNestä Nikola B. Olemme tehneet hyvää yhteistyötä. Kuten sanoin, haluamme antaa tietoa kaikille osapuolille, mikä on tie- tieteellistä informaatiota myös teollisuuden, esi- teollisuuden osallis- toimijoille, mikä on ollut meidän koherentti, mikä on ollut horisontti 2022 arvo ja mikä on ollut se lisäarvo tässä ohjelmassa ja mitkä ovat sen sosiotaloudelliset seuraamukset, ja myös poliittiset seuraamukset, miten se syntyy ja miten, mm, miten sitä on laadittu eteenpäin. Me olemme nyt pyrkineet valvomaan sen toteutumista ja mikä on sen vaikutus toteuttamisessa on tärkeää nähdä, missä on, on puutteita, missä voidaan parantaa tätä uudistavaa ohjelmaa, mutta tärkein vaikutus minun mielestäni on, kun puhutaan vaikutuksesta, ei ole vain taloudellinen vaikutus, vaikka me puhumme hyvin paljon siitä tällä hetkellä, se on tärkeää. Horisontti 2020 pitää parantaa EUn kilpailukykyä, mutta myös meidän pitää pystyä arvioimaan tätä sosiaalisesti, mitkä ovat sosiaaliset vaikutukset ja kohesio, vaikutukset. On tärkeää analysoida kilpailukykyä, miten me parannamme kilpailukykyä, mutta tärkeää on myös, että meillä pidämme mielessä kansalaiset, parantaa kansalaisten elämänlaatua, hyvinvointia, koska kansalainen pitää olla keskeinen tavoite ja keskiö, ja meidän pitää ajatella, mitkä ovat vaikutukset kansalaisten elämään, kilpailukyky ja kohesio mitä sitten tulee haasteeseen, mihin, mihin me perustamme toimintamme. Me olemme Eurooppa 2020 strategia, joka esitettiin maaliskuussa 2010. Silloin puhuttiin tutkimuksesta ja innovaatiosta. Se oli EUn politiikan keskiössä, mutta talouden tilanne, kuten sanoin, on selvästi antanut leimaa sille linjalle, jota nyt on hahmoteltu 2020 ohjelmassa. Meillä on uudet haasteet, poliittiset puitteet ovat muuttuneet meidän täytyy ottaa se huomioon ja meidän täytyy pitää mielessä ja muistaa myös tulevaisuus, ohjelman tulevuushorisontti, horisontin ohjelma, sillä eikä ehkä ole vielä ohjelmaa, koska se on yhdeksäs puiteohjelma, sillä ei ole vielä mm, nimeä. Nämä ovat yleiset keskeiset haasteet, kilpailukyky, kohesio ja mitkä ovat ratkaisut, mm, mit, missä ovat painopisteet seuraavassa puiteohjelmassa. Ne ovat meidän poliittiset ja taloudelliset tuleva, lähitulevaisuuden haasteet. From, from your, for your... Kiitos tästä avauspuheenvuorosta. Ensimmäinen puhujamme on professori Andre Martinutsi. Hän on kestävän kehityksen instituutin johdossa Viinin yliopistossa. Hän on myös raportoinut puiteohjelma seitsemästä. Hän on ollut mukana asiantuntijaryhmässä Professori Martin Utsi on ollut kehittelemässä kestävää kehitystä, yritysvastuuta, tutkimus- ja innovoinnin arviointia. Me tarvitsemme sekä arviointia jälkikäteen, tarvitaan myös etukäteisarvioita. Sen takia haluammekin kuunnella näitä ehdotuksia. Hän on yli 15 vuotta ollut mukana koordinoimassa puiteohjelma ohjelmia, hankkeita ja hän on ollut myös internetpohjaisen seurantajärjestelmän tehtävissä. Nämä tiedot ansioluettelossa ne ovat meille hyvin tärkeitä. Läheisessä yhteistyössä yrityskentän kanssa olette analysoinut etuja ja haasteita, joita on yrityshallinnolla suhteessa yleisempään hallintoon. Eli minkälaista tutkimusta ja politiikkaa tähän tarvittaisiin tueksi. Tällä hetkellä olette mukana tutkimuksessa, jota tehdään innovoinnin ja kansalaisyhteiskunnan roolista. Kansalaisyhteiskunta ja vastuullinen tutkimus ja innovointi, pk-yritykset ja eurooppalainen lisäarvo, resurssi tehokkuudessa. Nämä kaikki ovat hyvin tärkeitä aihealueita meille. Edustaja Kapeton Ruiz selitti, mikä meidän lähestymistapamme on. Jos nyt voisitte aloittaa asiantuntijapuheenvuoromme. Olkaa hyvä, professori. Kiitos puheenjohtaja Pusek, esittelijä Cabezon Ruiz, parlamentin jäsenet. Kiitos, että sain kutsun tähän kuulemistilaisuuteen ja saan mahdollisuuden käsitellä aihetta, jota olen pohtinut monen vuoden ajan. Eli Horisontti 2020 ja yhteiskunnalliset haasteet. Kun valmistauduin kokoukseen, niin sain kolme mm, kysymystä. Onko tämä oikea tapa? Miten voimme vaikutuksia mitata? Ja kun ajatellaan Euroopan tasoa ja toisaalta kansallista tasoa, niin miten lisäarvoa saadaan Euroopan tasolla? Haluaisin vastata näihin kysymyksiin neljän tutkimuksen kautta, jotka on jo mainittu. Ensinnäkin tutkimus, puiteohjelma seitsemän jälkikäteisarviointi, siinä olin raportoijana seurantajärjestelmä, jota olemme toteuttaneet monen vuoden ajan. Olemme yrittäneet todennäköisiä vaikutuksia arvioida tässä puiteohjelmassa. Löydätte näistä kertomukset, raportit ja esitykseni pohjautuu myös kahdelle tuorelle hankkeelle, joista vielä ei ole raportteja. Muutaman viikon kuluttua saamme raportit, jossa analysoimme kansalais yhteiskuntaverkoston vaikutusta eurooppalaiseen tutkimukseen. Onko tämä siis oikea tapa, oikea tie, kun omaksumme tällaisen lähestymistavan? Kun yritämme vastata kysymykseen, niin minusta tulisi ottaa hieman etäisyyttä ja nähdä koko horisontti 2020 rakenne. Sillähän on kolme pilaria. Tämä muutos tehtiin silloin, kun siirrettiin puiteohjelmasta horisontti 2020, eli jos katsomme näitä pilareita, Mm. lähemmin, niin niissä on erilainen logiikka. Ensimmäinen pila, pilari on tämä huipputiede. Siinä kyse on yliopistoista ja perustutkimuksesta kohderyhmänä. Kyse on myös löydöistä ja kohderyhmistä, ei niinkään organisaatioista eikä yhteiskunnista tai maista, vaan yksilöistä järjestelmän logiikka on tässä nimenomaan äh, huippututkimus, huipputiede. Prosessi, joka johtaa tähän järjestelmään, on luovuus ja valikoivuus. Eli huippuyksilöt äh, ovat luovia ja sitten tulokset valitaan arvioinnin, arvioinnin perusteella. Seitsemäs puiteohjelma ja sen jälkikäteinen arviointi tarjosi meille Euroopassa mahdollisuudet huipputieteelle. Tiettyjä ongelmia on, kun ajatellaan urakehitystä ja tiettyjä epäonnistumisiakin, mutta jos ajatellaan yhteiskunnallisia haasteita ja vaikutuksia, niin on oltava tietoinen siitä, että perustutkijat usein näkevät tällaiset yhteiskunnalliset haasteet jonkinlaisena mm, harhana, väärinkäsityksenä. Täytyy toisaalta olla interaktiota toisaalta huipputieteen ja toisaalta tieteen vaikutusten välillä, erityisesti horisontti 2020. Jos katsomme toista pilaria, kyseessä siinä on teollisesta johtajuudesta. Tässä kohderyhmänä ovat yritykset, kyse on innovoinnista ennen kaikkea, ja tässä kyse on myös kilpailukyvystä ja tuotosta. Talousvaikutuksia mitataan ex ante arvioilla ja ex post arvioilla Kielteisiä yhteiskunnallisia vaikutuksia voi olla esimerkiksi työpaikkojen menettäminen uuden teknologian kautta. Näitä ei usein oteta huomioon. Meidän on oltava tietoisia siitä, että järjestelmä, joka pohjautuu voiton maksimointiin, ei aina pysty käsittelemään kaikkia yhteiskunnallisia haasteita. Tämä aivan pienenä esimerkkinä käsittelimme kiertotalouskysymyttä ja myös resurssitehokkuutta. Euroopassa on jätehierarkia joka on julkaistu. Ja politiikan tavoitteena viime kädessä on ei suinkaan vähentää jätteen määrää, vaan välttää jätteen syntymistä. Ja kun ajatellaan seitsemättä puiteohjelmaa, niin korkein äh, hierarkia on sellainen, että sille ei edes päästä, koska yrityselämässä luodaan äh, jätettä. Siitä syntyy voittoa ja sitten jätteitä voidaan myydä edelleen ja siitäkin saa voittoa. Eli tämä on voiton tavoittelun peruslogiikka. Jos sitten jätettä pitäisi välttää, niin se ei välttämättä äh, sovi tähän hierarkiaan. No sitten kolmas pilari, yhteiskunnalliset haasteet. Tarvitaanko tällaista vielä? Rakenteellisesti sanoisin kyllä kolmen argumentin pohjalta. Ensinnäkin tiedettä on tuotava lähemmäksi ihmisiä. Jos yhteiskunnallisten haasteiden pilaria ei olisi, niin sitten olisi vain tämä huipputiedepilari. Kyse on uusista löydöistä, perustutkimuksesta, tiedeyhteisöstä ja sitten olisi teollinen johtajuus, eli yritykset. Mikä olisi ihmisten rooli, yksilöiden rooli? Me tarvitsemme tätä yhteiskunnallisten haasteiden lähestymistapaa, jotta tiedettä voidaan tuoda lähemmäksi ihmisiä, niin että käsitellään ihmisille tärkeitä kysymyksiä. On myös tarjottava vastauksia. Eli jotakin on muutettava todellisessa maailmassa, reaalimaailmassa, ja on edistettävä vastuuta ikään kuin käyttöarvona, valuuttana jos keskitymme pelkästään voittoon ja huipputieteeseen, niin mihin tämä yleinen hyöty sitten sopii? Nämä kaksi muuta pilaria pohjautuvat valintaan, eksklusiivisuuteen. Ne ovat sellaisia periaatteita, jotka eivät, eivät ota mukaan monia toimijoita tähän hankkeeseen kun ajattelemme yhteiskunnallisia haasteita, niin varmasti se onnistuisi aika lailla mielenkiintoisella tavalla. No seuraava kysymys, toimiiko tämä ja miten menestystä mitataan? Yritetään mitata sitä näiden argumenttien pohjalta. Ensinnäkin, miten tiedetään lähemmäksi ihmisiä ja toimiiko tämä? Mikä rooli ihmisellä tieteessä voi olla? Tätä me olemme työstäneet. Olemme erotelleet kuusi erilaista tapaa tuoda tiedettä ihmisten lähelle. Ihmiset voidaan nähdä esimerkiksi kohderyhmänä tieteille. Kun tieteilijät tekevät työtään, niin he julkaisevat tuloksensa, joka sitten taas linkittyy tiedotusvälineeseen ja sitten tieteilijät kertovat, kertovat näistä tuloksista. Tämä on toiminut varsin hyvin horisontti 2020. Toki tätä voitaisiin parantaa tulosten levittämisen osalta, mutta periaatteessa järjestelmä toimii. Ihmiset voivat toimia myös datan lähteenä. Eli kyse ei ole siitä, että pelkästään tutkijat keräävät tietoa, vaan myös ihmiset itse voivat kerätä tietoa. Toki henkilön suojaan, yksityisyyden suojaan liittyy tiettyjä huolia, mutta periaatteessa tämäkin toimii varsin hyvin. Sitten ihmiset voivat olla myös kumppaneita. Meillä voi olla myös institutionaalista edustuksellisuutta, eli kansalaisjärjestön organisaatiot voisivat olla tässä mukana. Muutama vuosi sitten halusimme ottaa kansalaisjärjestöt, kansalaisyhteiskunta toimijat mukaan. Tämä ei toiminut niinkään hyvin. 6 prosenttia kaikista organisaatioista seitsemännessä puiteohjelmassa oli kansalaisyhteiskunnan toimijoita, mutta kaiken kaikkiaan he saivat alle yhden prosentin rahoituksesta. Eli he olivat kumppaneita, mutta eivät suinkaan edunsaajia. Yli 80 prosenttia järjestöistä jätti pelin kesken. Suurin osa organisaatioista tässä puiteohjelmassa keskeytti. PK-yritysten keskeyttämisprosentti on noin 70 prosenttia ne ovat myös verkostojen laidalla periferiassa ja kansalaisyhteiskuntajärjestöillä ei monestikaan ole Eurooppa-henkeä. Heillä on erilainen toimintalogiikka. Heille tärkeämpää ovat vaikutukset kuin tiede, tiedetulokset ja on myös tiettyjä kulttuurieroja. Kilpailullinen toimintakulttuuri on, on tälle kentälle aika lailla vierasta puiteohjelmassa tällä hetkellä tätä ei niinkään toteuteta. Jos haluttaisiin järjestelmää parantaa, niin pitäisi olla jonkinlaista valvontaa hanketasolla. Kansalaisyhteiskunta ja ihmiset voisivat toimia myös tällaisina portinvartioina. Hekin voisivat arvioida tutkimusta. Ehdotuksissa Eh, ehdotukset arvioidaan, siis tulokset arvioidaan ja muut tutkijat arvioivat myös saatuja tuloksia, mutta kansalaisyhteiskunta ei juurikaan tässä ole mukana. Tämä olisi aika helposti muutettavissa niin, että ainakin vaikutusarviossa myös kansalaisyhteiskunta olisi mukana. Tätä onkin ehdotettu puiteohjelma seitsemän jälkikäteisarvioinnissa. Voitaisiin ajatella, että olisi agendamäärittely määrittely puiteohjelmassa sellaisessa muodossa, että se olisi läpinäkyvämpi. Tällä hetkellä se on varsin läpinäkyvätön. Tietoa on olemassa paljon. Se voitaisiin keskittää tiettyihin ohjelmiin, jossa siis sidosryhmien osallistuminen ja mukanaolo voisi toteutua. Tässä oli siis kyse tieteen tuomisesta lähemmäksi ihmisiä. Entäpä sitten vaikutukset. Kyse ei ole lineaarisesta mallista, tässä vaaditaan eri vaiheita silloin, kun joku tieteellinen löytö tehdään ennen kuin saadaan vaikutuksia ja tuloksia. Sitten täytyy muistaa myös yritykset, kun kyse on palveluista ja tuotteista. Silloin kun markkinoille saadaan uusia tuotteita ja palveluita, niin sitten vasta ketjun lopussa nähdään vaikutukset. Tämän ketjun loppu päähän pääsemiseen vaaditaan jopa parikymmentä vuotta. Eli jos jo alussa tiedetään, että, että tutkimus toisi ratkaisuja, ei, ei näin voi olla. Se on aivan liian varhainen vaihe. Eli vasta tämän ketjun lopussa tuloksia saadaan. Eli valtavaa tulosta ei varmaankaan voida ex post saada. Meillä on seurantajärjestelmä, jonka kautta pohdimme sitä, miten tämä puiteohjelma voisi vaikuttaa kestävän kehityksen tavoitteisiin. Niin kuin tiedätte, ne ovat YK-tavoitteet, jotka on määritelty globaalilla tasolla. Muutama kuukausi sitten lähestulkoon 200 valtiota hyväksyivät nämä kestävän kehityksen tavoitteet. Tällä hetkellä meillä on myös EU 2020-strategia. Haluamme tietää, onko puitohjelma seitsemän jo yhteydessä näihin aihealueisiin, ei tietenkään varsinaisiin tavoitteisiin, koska niitä ei silloin vielä ollut olemassa. Tämä on myös varsin rohkaisevaa. Jo puitohjelma seitsemän määritteli esimerkiksi terveellisen elämän, energian ja tuotannon kestävyyden aika lailla huomattavissa määrin tavoitteeksi. Noin 60 prosenttia, kolme neljäsosa meni sellaisiin hankkeisiin, joilla on myönteinen vaikutus näihin tavoitteisiin pääsemisessä. Kyse ei ole ex arviosta nyt on vielä liian varhaista, mutta tulokset ovat varsin optimistisia, kun ajatellaan mahdollisia vaikutuksia. No, miten tällaista integratiivista lähestymistapaa voitaisiin edistää? Tällä hetkellä kolme pilaria on varsin erillisiä. Jos me haluamme tällaista integraatiota, kokonaisvaltaisuutta edistää, niin tulisi tukea innovointia ja tutkimusta, ottaa mukaan äh, äh, sidosryhmät. Ja meidän täytyy nähdä kokonaisnäkymä, eikä pelkästään keskittyä yksittäisiin hankkeisiin. Eli miten näitä kokonaisnäkymiä ohjataan ja hallinnoidaan, se on tärkeää. Ja sitten viimeisen kysymys liittyy kansallisiin esimerkkeihin. Meillä on paljon kansallisia esimerkkejä, niin paljon, että vaadittaisiin yli kaksi ja puoli tuntia, jos niistä kaikista lähdettäisiin keskustelemaan. Onko sitten eurooppalaisista lisäarvoa saatavissa? Tämä on tärkeämpi kysymys. Onko sellaista eurooppalaista lisäarvoa, joka saadaan sitä kautta, että Eurooppa toimii eikä jäsenvaltiot? Sanoisin, että eurooppalainen lisäarvo riippuu siitä, millä alalla toimitaan. Eli mikä sektori, mikä teknologia on kyseessä. Eroja on huomattavasti, kun puhutaan sellaisista tutkimusaloista, joissa joudutaan investoimaan kovasti infrastruktuuriin, taikka sitten on tällaisia yhteiskunnallisiin haasteisiin pohjautuvia aloja. Yksinkertaistamisen kautta voidaan saada lisäarvoa. Tiedon saannesta ja myös agendan määrittelyn kautta lisäarvoa löytyy. Onko tämä oikea tapa? Kyllä. Ehdottaisin, että kolme pilaria säilytetään erillisinä niin, että ei yhdistettäisi näitä kahta pilaria keskenään, vaan kolme pilarinen rakenne säilytettäisiin, tiedettä tuotaisiin näin lähemmäksi ihmisiä, pidettäisiin yhteys kestävän kehityksen tavoitteisiin ja tähän uuteen ohjelmaan, jonka jo mainitsin. Sitten tarvitaan interventiomekanismeja, jotta voidaan kattaa kokonaisia aloja, eikä vain pieniä mikrohankkeita. Challenge. Kiitos yhteiskunnallisten haasteiden lähestymistapa horisontti 2020. Kiitos. Kiitos näistä kysymyksistä ja kommenteista. Miten mittaamme vaikutuksia? Onko meillä kansallisia hyviä käytänteitä? Nämä ovat hyvin tärkeitä meille kaikille. Kiitos teidän puheenvuorostanne, professori Martin Utsi. Sitten seuraavaan aiheeseen. Kyse on eurooppalaisesta innovaatiopolitiikasta pikemminkin kuin pelkästään tutkimuksesta. Onko kyse yksittäisistä edunsaajista vai kenties yhteistyöstä, yhteishankkeista? Meillä on myös ajatus eurooppalaista innovaationeuvostosta. Tätäkin kautta voisimme saada hieman suuntaviivoja, miten näissä aiheissa päästään eteenpäin. Rouva Wendy Sonneveld toimii aluksi Geneven yliopistossa. Hän on ollut Eurooppa ja kielitieteiden parissa. Amsterdamin yliopistossa hän on ollut neuvonantajana monessakin paikassa. Hän on ollut antamassa neuvoja tutkimusalalla. Hiljan hän on edustanut Kentin yliopistoa Täällä te edustatte Gentin yliopistoa suhteessa Euroopan unionin toimielimiin ja vastaatte siellä suhteista, niiden ylläpidosta, aivan niin kuin nyt ansioluettelosta ne löytyy, strategisiin kumppaneihin ja EUn toimijoihin. Hyvin tärkeä kysymys. Miten linkitetään instituutiot toinen toisiinsa ja miten kaikki sopii yhteen? Niin ikään te vastaatte siitä, että Flanderin rehtorikonferenssi työstää myös näitä eu tutkimuskenttään kuuluvia aiheita. Te olette Flanderin yliopiston välisen neuvoston tutkimusyksikön koordinoijana. Olette käsitelleet yhteiskuntatieteitä, humanistisia tieteitä, horisontti 2020. Hienoa. Meille tässä vaiheessa tärkeintä olisi saada vastauksia innovaatiopolitiikan alalla ja kenties tästä eurooppalaista innovaationeuvostosta juuri, joka nyt on tärkeänä aiheena meillä mielessämme. Olkaa hyvä. Kiitokset esittelystä ja kiitokset esittelijä Gaveson Ruisille kutsusta tulla osallistumaan tähän kuulemistilaisuuteen. Ehkä muutama sana omasta yliopistostani ennen kuin alan puhua EICstä. Kentin yliopisto on vuonna 2014 ollut 14 paikalla, mitä tulee tutkimusrahoitukseen. Me olemme EUAn tutkimuspolitiikkaa työryhmänä aktiivinen jäsen, samoin CSAERAN ja mm, toimimme monitieteellisessä SSH-tutkimuksessa. Mutta jos katsotaan tätä EIC, Euroopan innovaationeuvostoa, siitä ei alun alkaen ollut, ollut kovinkaan paljon tietoa käytettävissä, mutta kyse on siis siitä, että kyse olisi markkinaperusteisista hankkeista eikä niinkään tutkimushankkeista ja pääasiassa teknologia äh, alamme olisi tässä mukana. Meillä on Gentissä tällainen opiskelijoiden Guntrepreneurs äh, äh, hanke, joksi sitä kutsumme, eli yrittäjyyshanke. Ja tässä todella, kun ajatellaan nyt sitten tutkimusneuvostoa ja rakennerahastoa, tietojen yhteen toimivuutta. Talousarviostahan me syyskuussa kuulimme Junckerin unionin tilapuheessa, että tutkimusrahoista, ai niin, minullahan on näitä kuviakin tässä, tutkimusrahoista ei rahoitusta oteta tutkimusneuvostoon. Talousarvio tulee horisontti 20 2020 ulkopuolelta ESIRistä. ESIR on ohjelma, joka erityisesti keskittyy innovaatioihin, eli mielestäni tämä on ikään kuin laina tutkimusyhteisöltä innovaatioyhteisölle, ja pyytäisimmekin, että Euroopan parlamentti palauttaisi esirin aiheuttamat budjettileikkaukset Horisontti 2020. Se nimittäin on kärsinyt näistä rahoitusleikkauksista. Ihan esimerkiksi onnistumisprosentti on alentunut ja me olemme hyvin iloisia siitä, että Euroopan parlamentti on tukenut meitä ja pyrkinyt rajoittamaan budjettileikkauksia, tutkimus talousarvioleikkauksia, samoin ECOFIN ministerit kotimaissanne. Pyytäisimme, että olisitte heihin yhteydessä ja voitaisiin tarkastella, että voitaisiinko tutkimusinvestoinnit nähdä nimenomaan investointeina eikä niinkään kustannuksena. Ja kun ajatellaan yliopistojen tilannetta, ne ovat Ähm, stipendeistä riippuvaisia, apurahoista riippuvaisia. Me emme ole voittoa tavoittelevia tahoja, emmekä voi itse kerätä rahaa, joten en, en ymmärrä, miten yliopistojen olisi tarkoitus äh, maksaa takaisin lainoja. Kun äh, puhutaan äh, esiristä ja sen tarkoituksesta tukea innovaatioita, niin tutkimuksen puiteohjelmat 6 ja 7 ovat olleet nimenomaan tutkimusohjelmia ja horisontti on innovaatio-ohjelma ennen kaikkea, joten nyt meidän tulisi jälleen tasapainottaa tilannetta ja toivomme, että parlamentti auttaa meitä tässä. On toden totta tarpeen keskittyä tutkimukseen ja palauttaa tämä tasapaino toisen ja kolmannen pilarin välille. Me todella vankasti haluaisimme suositella teille, että otettaisiin käyttöön tutkimustoimia. Meillähän on jo olemassa tutkimus- ja innovaatiotoimia ja innovaatiotoimia, mutta ei puhtaasti tutkimus toimia näissä pilareissa. Ja jotta saisimme aikaan paremman tasapainon horisontti 2020 tutkimuksen ja innovaatioiden välillä, voisi olla hyvä tarkastella tätäkin vaihtoehtoa. Miksi? No, paitsi että tarvitaan parempaa tasapainoa, on pari muutakin syytä. Se, että otettaisiin käyttöön tutkimustoimet, se voisi tukea esimerkiksi SSH-tutkimusta, joka on tiivimmässä yhteydessä poliittisessa politiikkaan sekä kansalaisjärjestöihin. Eli kun yhteiskunta ja humanistiset tiedot otetaan tätä kautta huomioon, niin yhteys muuhun yhteiskuntaan ehkä vahvistuu. Horisonttihan on monitieteinen, mutta mielestäni tässä on menty ehkä hiukan liian pitkälle. Tutkimuksen perustaminen voisi myös vastata tutkimus- ja kehityspääosaston verkostoanalyysitutkimukseen, jossa katsotaan, että eri alojen välisiä yhteyksiä tulisi vahvistaa. Samoin on puhuttu myös siitä, että FED avattaisiin innovaationeuvostolle ja kun tehdään todella innovatiivista tutkimusta, niin komissio näkee tämän ehkä toisin kuin me. Me olemme sitä mieltä, että muuten voi ehkä vaarantua uusi uraurtava tutkimus, ainakin horisontti 20-20 puitteissa. Brysselissä on puhuttu myös paljon yhden edunsaajan hankkeista verrattuna yhteishankkeisiin. Mielestämme molempia tarvitaan yhtä lailla. Yksittäisen edunsaajan hankkeet vahvistavat tätä eurooppalaista lisäarvoa. Ja tietenkään yhteistyöhankkeille ei ole vaihtoehtoja olemassa, eli molemmat tulisi säilyttää. Todella vetoisimme teihin, että säilyttäisitte molemmat. Ja vahvempi alue- ja jäsenvaltiotason yhteistyö olisi tervetullutta, mutta tällöin tulisi kuitenkin muistaa, että yksinkertaistaminen on aivan avainasemassa asemassa niin, että meillä on samat säännöt, yhdet säännöt horisontille, eikä niin, että sen ympärille luodaan sitten koko joukko uusia ohjelmia. Se ei suinkaan olisi yksinkertaistamista. Näin saataisiin yhdentymistä vahvistettua Euroopassa ja kentin yliopistolla on mielestämme suuri ongelma ja tuemmekin komissiota sen todetessa, että horisontti ei ole kohesio rahastoväline, mutta innovaatiokuilun umpeen kuromiseksi täytyisi toki jotakin tehdä. Horisontti ei vain ole tämä oikea taho. Tuemme komissiota ja komission ajatusta. Yksittäiset jäsenvaltiot Niitä vaaditaan nyt rakenneuudistuksia. Näin me olemme Flanderissakin tehneet ja olemme uuden aikaistaneet ähm, tutkimus mallia. Meille pyytäisimme siis, äh, että ajaisitte tätä eurooppalaista ohjelmaa eteenpäin ja voisitte myös parantaa näitä, tätä huippuyksikkömallia. Viime viikollahan kuulimme, että sitten myös SOE-mallia tullaan parantamaan ja tässäkin luonnollisesti tuemme teitä. Lisäksi synergiaedun saaminen olisi aina hyvä, siis rakennerahastojen ja horisontin välille voitaisiin saada entistä vahvempaa synergiaetua, mutta tämä tapahtuu pikemminkin ohjelmatasolla eikä strategisella tasolla tällä hetkellä. Meillä Kentin yliopistossa ainakin tutkijat kokevat, että kahden ohjelman välillä on liikaa terminologiaeroja, e, myös, myös aikataulut ovat täysin toisistaan riippumattomia. Niitä ei ole mitenkään synkronoitu ja samoin sitten myös tilinpitojärjestelmät ovat täysin erilaiset, eli ei, ei tämä synergia kyllä nyt ainakaan tänä päivänä vielä toimi. Kyllä sitä huomattavasti voitaisiin vahvistaa. Mielestämme ei ole ollenkaan hyvä ajatus lisätä verkostoitumis- ja matkustusbudjettia, tutkimus- ja innovaatiokuilun umpeen kuromiseksi. Meidän mielestämme tätä rahaa ei tarvita enempää. Pikemminkin katsomme, että talousarviovaroja tulisi käyttää huomattavasti paremmin hyväksi tilanteen tasaamiseksi eri alueiden ja maiden välillä. Niin kuin jo tuossa alussa totesinkin, Kentin yliopisto on yhteiskunta- ja humanististen tieteiden tutkimuksessa ja yhteistyössä todellinen edelläkävijä, tekee paljon yhteistyötä muiden eurooppalaisten tahojen kanssa ja tutkijoiden kanssa – olemme jopa onnistuneet laajentamaan tätä monitieteelliseen tutkimukseen, erityisesti tekniikan alalla. Ja me katsomme, että tällä hetkellä yhteiskunta- ja humanististen tieteiden tutkimus on vasta lapsen kengissä ja todella me siis tässä nyt teemme tietä myös muille toimijoille ja jatkolle. Gentin yliopistossa aina korostetaan laatua. En ole tavannut yhtään ainutta Kentin yliopiston tutkija, joka olisi sanonut, että hei, ää, olen eurooppalaisen, <laughs> eurooppalaisessa hankkeessa mukana. He haluavat tehdä tutkimusta, tutkia, tutkia ja toivon, että annatte heille mahdollisuuden tähän. Tavoite, ää, talousarvio tulisi olemassa oleviin ohjelmiin lisätä ja sitten kun puhutaan Ähm, monitoroinnista meillä on itse asiassa olemassa jo yhteiskunta- ja humanististen tieteiden alalla ähm, tällainen mahdollisuus. Ja miksei pyrittäisi äh, tällaiseen tavoite tällainen tavoitebudjetti ottamaan käyttöön, jos olette tässä vakavissanne. Ja muuten sitten vielä kansalaisyhteiskunta. Useinhan ähm, yhteiskunta ja humanistiset tieteet ovat äh, lähempänä kansalaisjärjestöjä kuin PK-yrityksiä. Joten tällainen äh, malli ehkä tarvittaisiin kansalaisjärjestöjen mukaan saamiseksi. Me Kentin ähm, yliopistossa tuemme ähm, muiden tahojen tekemiä suosituksia. En mene yksityiskohtiin, mutta katson kuitenkin, että meidän tulisi pyytää komissiota katsomaan, että voitaisiinko paremmin integroida yhteiskunta ja humanistiset äh, tieteet muuhun tutkimukseen. Ja tiedämme, että komissio tällä hetkellä on valmistelemassa pidemmälle meneviä eh, vaikutuksen määritelmiä ja toivomme, että se vaikutus jota, ja, ja, ja se, mitä tässä saadaan aikaan yhteiskuntatieteissä ja humanistisissa tieteissä, koska sitä ei voi mitata yhtä lailla kuin teknologista tutkimusta, niin toivomme, että tämä otettaisiin huomioon. Yksinkertaistamisesta vielä äh, joitain äh, sanoja, kun esimerkiksi ajatellaan horisontti-tukihakemuksia, niin äh, viimeisen parin vuoden aikana on tullut huomattavasti lisää ruutuja, joita tulee rastittaa eurooppalaista tutkimusaluetta ajatellen. Ja kun ajatellaan vaikkapa tutkimus tai taikka äh, näitä huippututkimusleimoja, äh, niin äh, ehkäpä instituutit voisivat jo tehdä tällaista lomakkeiden, kaavakkeiden ennakko täyttämistä ennen kuin tutkijat joutuvat tätä kaikkea hoitamaan. Ja sitten vielä rahoitukseen liittyen ähm, budjettipääosastokomissiossa, ei siis tutkimuspääosasto, budjettipääosasto on ehdottanut, että ähm, rahoitus äh, toteutettaisiin äh, tulospohjaisesti, joten mutta me emme ole, meillä ei ole lupaa toimia näin yliopistojen tasolla, joten tällainen rahoitusmalli ei olisi hyväksyttävää. Tulisi säilyttää edelleen todellisiin kustannuksiin perustuva korvausjärjestelmä. En tiedä, kuka on keksinyt tuon yksinkertaistettu kustannusmalli äh, käsitteen, koska tässä kyllä on menty aivan päinvastaiseen suuntaan yksinkertaistamisesta. Tässä ei ole enää tietoakaan. Mutta todellinen aito yksinkertaistettu kustannusmaali toden totta tarvittaisiin, kun ajatellaan vaikkapa mm, joitain palkintoja tai yksikkökustannuksia vaikkapa kliinisissä kokeissa – ja tutkimuksissa, niin tällainen yksinkertaistettu kustannusmalli voisi kyllä olla ihan äh, tervetullut, mutta yleisesti ottaen se ei horisontti 2020 mitenkään toimi, joten pyytäisimme Euroopan parlamentilta, että estäisitte tällaisen käyttöönoton. Kiitos. Kiitos. Esittelijä Capison Ruiz. Kiitos näistä kahdesta esityksestä. Kiitän heitä. Minä haluaisin nyt tässä vaiheessa tehdä kysymyksen erityisesti ensimmäiselle esitelmöitsijälle. Hän painotti, kuinka tärkeää on, niin kuin minä sanoin jo avaussanoissani, yleisesti ottaen, kuinka välttämätöntä tiede on myös kansalaisten elämän keskiössä ja se pitäisi linjata enemmän sillä tavalla, että kansalaiset mieltäisivät tieteen läheiseksi ymmärsin niin, että yhteiskuntatieteet, tai siis tieteet yhteiskunnallisesti ovat myös tärkeitä. Niillä te puhutte myös arvioinnista, miten me mittaamme tätä vaikutusta. Minun mielestä olisi tärkeää saada tietää, miten te aiotte ottaa esille tämän kriteerin, kun arvioidaan tätä hanketta yleensä kuinka välttämätöntä on arvioida sitä sosiaalisesti ja inhimillisesti koko tätä hanketta. Te annoitte esimerkin työllisyydestä, esimerkiksi täystyöllisyydestä teknologian kehittymisen, kehittymisen myötä. Tiede, tutkimus, innovaatio. Olisi eh, mahdollista, olisi erittäin mielenkiintoista saada tästä jonkunlainen poikkileikkaava mittausarvio, miten me voimme niin kuin ehkä jo vähän suunnata näitä seurausvaikutuksia, koska me tiedämme, minkälaiset haasteet meillä on edessämme, kun puhumme tieteestä, tutkimuksesta ja innovaatiosta. Ja sitten haluan kiittää Gentin yliopiston edustajaa. Te puhuitte hyvin paljon haasteista, kun puhumme väliarvioinnista tämä teema rahoitus suhteessa tuloksiin. Te otitte käsiteltäväksi erittäin tärkeän aiheen, mutta meidän täytyy tajuta, mitä vaikeuksia pitää siis tämä sisällään. Joillekin instituutioille tämä aihe, mitä me voimme, kun me ajattelemme esimerkiksi subventioita tai lainoja, meidän täytyy todella ymmärtää tämä. Ja minä haluaisin kuulla teiltä vähän enemmän selityksiä, mikä on teidän näkemyksenne, miten tämä voisi vaikuttaa eri sektoreihin, siis jos annetaan enemmän lainaa, luottoa tai tukiaisia seuraavalle, eh, seuraavalle tutkimusohjelmalle, tutkimuksen puiteohjelmalle. Ja minä uskon, että jos me rahoitamme enemmän, niin miten me arvioimme tuloksia? Onhan meillä tästä etukäteisarviointia jo olemassa. En no sé si me, me he entendido. En tiedä, ymmärsittekö minut hyvin. Uh, thank you very much. I will collect some other... Kiitos. Kerätään hieman kysymyksiä yhteen. Edustaja Kudriska, EPP, varjoesittelijä. Um, bardzo, bardzo dziękuję za te wystąpienia. Um, one są bardzo... Kiitos. Nämä Alustukset ovat meille melkomoinen oppimismahdollisuus. Haluan kiittää edustaja Kapesan Ruisia siitä hyvin mielenkiintoista matkasta, jolle me pääsimme äh, Portugalin ja Espanjaan. Siellä tapasimme rehtoreita ja myös tiedeinstituutioiden edustajia. Hekin puhuivat matkan aikana omista arvioistaan horisontti 2020 suhteen. Minun mielestäni meidän tulisi lähteä liikkeelle siitä, mikä uuden puiteohjelman tarkoitus on. Mitä tarkoitusperäisen tulisi palvella? Jos me keskitymme pelkästään niihin ehdotuksiin, joita kuulimme Kentin yliopiston Sonneveltin puheenvuorossa, niin voisimme sanoa, että tämän olemme kuulleet jo monta kertaa. Mutta jos me haluamme kehitellä uuden puiteohjelman käsitettä. Ja jos haluamme hyvän mietinnön saada aikaiseksi Euroopan parlamentista perustuen kokemuksille, joita meillä on horisontista, niin kenties tulisi pohtia sitä, mikä uuden puiteohjelman tavoitteena tulisi olla. Onko tarkoitus tasoittaa toimintamahdollisuuksia, toimintakenttää ja ottaa mukaan myös kansalaisyhteiskunnan järjestöt. Pidän kyllä siitä, miten niitä rahoitetaan, mutta katson, että muita varoja, esimerkiksi kohesiorahaston varoja, käytetään näihin tarkoituksiin. Puiteohjelman tulisi saattaa meidän sellaiseen tilanteeseen, jossa Euroopan unioni kehittyy ja BKT kasvaa ja ennen kaikkea unioni voisi olla teknologisesti kilpailukykyinen suhteessa kehittyviin talouksiin. Tässä ei ole kyse pelkästään Yhdysvalloista, vaan myös Kiinasta ja Intiasta. Ennen kaikkea näin ollen me tarvitsemme sitä, että jatkamme Euroopan unionin kilpailukyvyn lisäämistä, tutkimuksen parantamista. Toki voidaan innovaatio- ja tutkimuspolitiikan täytäntöönpanosta keskustella, kuinka paljon perus tutkimukselle, humanistisille ja yhteiskuntatieteelliselle tulisi korvamerkitä. Tästä olen kanssanne samaa mieltä. Mutta kaikista tärkeintä näyttäisi olevan se, että meidän tulisi pyrkiä sellaiseen tilanteeseen, jossa huipputiede, huippututkimus ja tutkimuksen laatu olisi vieläkin korkeammalla tasolla. Tähän päästään sitä kautta, että vielä useampi mahdollinen tutkija, tieteilijä, joka toistaiseksi ei ole vielä avustuksia voinut saada hyödykseen, voisi osallistua tai hyötyä näistä tuista. Näin alueellisia eroja voidaan vähentää ja päästään tilanteeseen, jossa tutkimuksen parempi laatu on nähtävissä kaikkialla Euroopan unionissa, eikä vain joissakin osissa. Tästä haluaisin kuulla teidän näkemyksenne. Tähän koko puiteohjelman ajattelutapa nojautuu. Kun katsomme uutta puiteohjelmaa tutkimuksen ja innovaation alalla, niin se miten me näemme kohesiovarat, niin tässä sitten kyllä tarkoitus muuttuu. Enkä usko, että se oli tässä tarkoituksena. Kiitos tästä puheenvuorosta. Nyt puheenvuoron saa Krabatska. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Kiitos oikein paljon, puheenjohtaja. Jotta saisimme kehitettyä uutta kunnallista tutkimusohjelmaa, meidän täytyy syvällisesti tunnistaa ongelmat ja puutteet, joita horisontti 2020 -20 on. Oli erittäin mielenkiintoista kuulla alustajiemme puheenvuorot. Molemmat teistä puhuitte hankkeista, jotka todella käytännössä soveltavat näitä ohjelmia. Ja mielestäni kiinnostavaa on ensinnäkin havaita, että joillain aloilla onnistumisprosentti on kyllä yllättävän alhainen, enkä ole löytänyt vastausta seuraavaan kysymykseen. Mistä johtuu se valtava ero, joka tiettyjen jäsenvaltioiden älyllisen potentiaalin ja selvästikin sitten hankkeiden onnistumisprosentin välillä on. Tämä ei varmastikaan johdu Eh, inhimillisten voimavarojen puutteesta. Pelkään, että pikemminkin kyse on on muusta siitä, että innovaatioriskejä ei ole, ollut valmis ottamaan. Yhteistyö ei ehkä tiedemaailman ja yritysmaailman välillä myöskään toimi toivottavalla tavalla. Näitä esteitä on edelleen ja meidän täytyy tunnistaa nämä esteet. Toinen eh, seikka, joka puheenvuorossanne nousi esiin, on asia, joka on hyvin, hyvin tärkeä. Tiedän, että on tiettyjä muodollisia esteitä, jotka estävät meitä saamasta kunnollista synergiaetua horisontti 20-20 ja äh, muiden äh, rahastojen välillä, mutta tämä oikeastaan tarkoittaisi sitten sitä, että rahaa heitetään, heitetään hukkaan. Äh, yhtäältähän kyse olisi tutkimuskeskuksesta, mutta toisaalta kyse on kuitenkin ihmisistä. Ja, ja eikö nyt tarvita molempien äh, tahojen rahoitusta? Ja kun me teemme tätä työtä, niin meidän täytyisi pyrkiä synergiaa vahvistamaan. Kiitos. Sitten vihreiden ryhmä. Edustaja Maragall, olkaa hyvä gracias, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Uskon, että meillä on tässä erittäin paljon intohimoja synnyttävä asia, enemmän kuin keskeinenkin kysymys poliittisista ajatella, mikä on EUn rooli, tehtävä. Aloitan ehkä nyt vähän näistä, tästä loppupäästä, johtopäätöksistä. Meillä on nyt tässä erittäin paljon potentiaalia omaava ohjelma, jos ajattelemme edellisiä ohjelmia, mutta siinä on tullut selkeästi esille, kuinka sen sisältö on riittämätön poliittisesti, jos puhumme sanasta policy. Ja mikä pitäisi olla äh, keskiössä, kun me etsimme tasapainoa. Tänä iltapäivänä olen kuunnellut tarkasti puheita, olen myös kuunnellut aikaisemmin matkoilla keskusteluissa tätä asiaa, kuinka tasapainoa halutaan saada, tasapaino kohesion, ammattitaidon ja kilpailukyvyn välillä. Tasapaino, mikä on syntynyt tästä, kun me haluamme saada yhteneväisyyttä, saada lisää tasapainoa näiden eri alueiden erojen välillä. Eli kilpailukyky on ollut kaiken keskiössä. Me olimme pyrkineet auttamaan maita tai sektoreita, jossa tiedettiin jo ennalta, että oli ehkä enemmän tietotaitokapasiteettia. Ja sitten pitää ajatella myös, mitä resursseja on annettu, tarjottu, jos me olemme jos, jossa, jossakin on menestetty, mutta ohjelmat ovat olleet epäonnistuneita. Se on aika suuri paradoksi. Ja jos ajattelemme ehkä määrää todellista kapasiteettia, niin meillä on ero Euroopassa, jos me ajattelemme tasapainoa tutkimuksen, tutkimuksen ja innovaation välillä. Jos me ajattelemme horisontti 2020 ohjelmaa, niin sen takia meidän täytyy saada kiinni tämä teknologinen viive. Meillä pitää olla peruste- perustutkimusta, sen pitää olla laajempaa, meidän pitää kääntää katsemme enemmän yliopistoihin, meidän pitää ajatella, mitkä ovat vaikeudet, jotka äh, liittyvät tähän seitsemänteen puiteohjelmaan meidän täytyy ajatella, mikä on kilpailukyvyn keskiössä. Meillä on ollut myös sekundaarisia vaikutuksia, mitä resursseja on sitten osoitettu muille sektoreille. Mitä meidän pitää ajatella julkista sektoria esimerkiksi, jos me haluamme ratkaista terveyteen, terveydenhuoltoon liittyvät kysymykset. Meillä pitää olemaan enemmän tässäkin perustutkimusta, jolla on sosiaalisia tavoitteita eikä vain pelkästään hyötyajattelu meidän pitää myös puhua tässä vähän suhteellisin termein, jos me ajattelemme, mitkä ovat merkittävät määrät. Meidän pitää ajatella koko, kokonais, kokonaisvaltaisesti tätä ohjelmaa, jos me ajattelemme esimerkiksi erilaisia tauteja, tauteja dementiaa, diabetesta, jos puhun nyt ihan terveydenhuoltosektorista. Meidän pitää ajatella myös sosiaalisia sairauksia, joihin köyhyys ja sen aiheuttamat seuraamusvaikutukset voidaan lukea. Ja ihan viimeiseksi kysymys, joka pyörii mielessäni, mm, jos me ajattelemme eurooppalaista ohjelmaa, se on, se on kyllä paljon potentiaalia potentiaali sisältävä, koska puheenjohtaja usein me lisäämme jotakin kansallisiin ohjelmiin sen sijaan, että me täydentäisimme jotakin, mutta onko tässä nyt kyse siitä, että korvataan jotakin jollakin? Monet maat tyytyvät siihen, he eh, vähän leikkaavat omista ohjelmista ja kuuntelevat eh, enemmän eh, Brysseliä ajattelevat, että eurooppalainen hanke ja ohjelma korvaa kansalliset ohjelmat, mutta tässä on ehkä enemmän nyt liikaa riskitekijöitä, jos tästä tulee liian poliittista. Meidän pitäisi antaa enemmän painopistettä sosiaalisiin poliittisille aspekteille. Ja meillä pitää panostaa enemmän perustutkimukseen. Time. Hyvin mielenkiintoista, mutta aikataulussa pitää kuitenkin pysyä. Edustaja Viernik, Alden varjoesitteli, olkaa hyvä. Well, ehm, Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensin haluan kiittää kahta vierastamme erittäin hyvistä alustuksista. Me Aldessa katsomme, että horisontti 2020 sen täytyy pitää kiinni ruohonjuuritason tutkimuksesta koko Euroopalle. Meidän täytyy pysyä kilpailukykyisenä katsoen koko maailmaa. Meidän teollisuutemme tarvitsee tutkimusta ja kaikki varmasti olemme yhtä mieltä Horisontti 2020 merkityksestä. Ilmeisestikin nyt joukko jäsenvaltioita on äh, sisällyttänyt tutkimuksen horisontti 2020 ja nyt mietitäänkin, että miten jäsenvaltiot saataisiin liikkeelle tutkimaan tai tukemaan tutkimusta ähm, muistakin rahoituslähteistä niin, että jäsenvaltiot osallistuisivat rahoitukseen. Tämä olisi hyvin tärkeää tutkimusmaailmallemme. Sitten minulla oli vielä yksi kysymys ensimmäiselle puhujalle. Te jossain vaiheessa viittasitte näiden hankemaisemien rahoittamiseen yksittäisten hankkeiden sijaan. Tarvittaisinko tässä mielestänne uusia aloitteita vai ajatteletteko pieniä aloitteita, kun puhutte näistä maisemista? Kiitoksia. Kiitos. Haluaisin muistuttaa, että kolmantena aiheena on synergia ja kansallisen kapasiteetin rakentaminen, mahdollinen kahden nopeuden Eurooppa ja vielä lisää aiheena, miten voimme kohdata tutkimushaasteet uusilla välineillä, esimerkiksi innovaationeuvosto, maahanmuutto, puolustus, miten kaikki tämä onnistuu puiteohjelmassa yhdeksän. Nyt olemme kuunnelleet kaikki puheenvuorot ja sitten kuulemme vastauksia. So, First of all, in general. Ensin yleisellä tasolla. Puuttuuko puiteohjelma siihen, mikä on ihmisille tärkeää, vai onko kyse vain kilpailukyvystä? Välittävätkö ihmiset kilpailukyvyn lisäksi myös poliittisista kysymyksistä, ja mihin horisontti 2020 puiteohjelma puuttuvat? Kun katsotaan yhteiskunnallisten haasteiden pilaria, niin puututaanko siinä oikeisiin kysymyksiin? Se taisi olla ensimmäinen kysymys. No sitten pieni alaviite mikä teema sai suurimman budjetin lisäyksen, kun tämä muutos tapahtui? Terveyskö? Ei. Ilmastonmuutos? Ei. Liikkuvuus? Kiinnostaako eurooppalaisia todella liikkuvuus? Onko tämä nyt se asia, johon, joka Euroopan täytyy hoitaa? Onko tämä se haaste, joka on eurooppalaisilla politiikalla edessään, kun he menevät kotiin ja ihmiset sanovat, että suurin haaste on ruuhka? Onko tämä suurin eurooppalainen haaste tällä hetkellä? Toiseksi, onko kansalaisyhteiskunta hyvin mukana tässä? Kyse ei ole järjestöjen rahoittamisesta. Kyse ei ole siitä, että he saisivat suuremman siivun kakusta, vaan kyse on siitä, miten integrointi tapahtuu. Onko kyse pelkästään kohderyhmästä vai onko heillä jonkinlainen päätöksentekorooli tällä hetkellä? Tällä hetkellä ei ole päätöksentekoroolia. Jos halutaan lähemmäksi ihmisiä, niin heille täytyy antaa tietty täsmällinen rooli avoimuutta kun puhutaan äh, Moidasin avoimesta yksiköstä, niin tämähän pitäisi sitten avata ihmisille. Sitähän tässä on kyse. No sitten rahoitusjärjestelyt, siinä mennään yksityiskohtiin, horisontti 2020, yhteiskunnalliset haasteet. Sehän toimii ikään kuin julkisten hankintojen infrastruktuurihankkeena. Se on sisärakennettuna horisontti 2020, ikään kuin moottoritien rakentamista. Vaikka Viinistä Prahaan, jos haluaa mennä, niin siellä ei ole moottoritietä, Tiedetään, mistä lähdetään, mihin halutaan mennä. Sitten maantiede otetaan huomioon ja moottoritie rakennetaan. Juuri tämän logiikan mukaisesti myös yhteiskunnalliset haasteet toimivat. Mutta onko yhteiskunta sellainen, että siinä on vakaa typografia vai muuttuvatko tavoitteet, muuttuvatko rakenteet? Onko tämä järjestelmä paljon dynaamisempi? mitä kuvittelemmekaan. Nämä ovat niitä suuria kysymyksiä. Sitten pienempiä kysymyksiä, mikä on se logiikka, jonka kautta saadaan tuloksia. Onko yhteiskunnallisesti järkevää, että meillä on tällainen väline, jolla saadaan tuloksia? Jätetäänkö ihmiset ulkopuolelle? Eli saamme tulokseksi kasvua, uutta teknologiaa, työpaikkoja, voimme parantaa syövän ja ihmisiä ei tarvitse tähän järjestelmään integroida, jos saamme tuloksia aikaan. Se voisi olla yksi näkökulma. Mutta vaarana on se, että yhteys ihmisiin menetetään. Tuloksia kenties saadaan, mutta loppujen lopuksi ihmisiä ei niin kiinnosta tämä. Sitten kyse onkin prosesseista, ei pelkästään tuloksista, vaan siitä, että luodaan prosesseja. Sitä tarkoitin, kun puhuin näkymistä ja maisemista, teknologisista maisemista, en suinkaan fyysisistä maisemista. Sitten kysymyksiä, jotka liittyivät menestystekijöihin. Niihin liittyy jonkinlaisia myyttejä. Niihin tulisi perehtyä syvällisemmin jo ehdotusten tasolla niin, että jos on jokin minimikynnys, niin kaikki mikä jää minimikynnyksen alle, alapuolelle, joku on jättänyt ehdotuksen, ei ole koskaan tehnyt sitä aikaisemmin, ei ole saanut riittävää määrää pisteitä, eli kenties pitäisi sitten olla jonkinlainen muunneltu, sopeutettu menestyskynnys, menetystaso. Yksittäiset tutkijat ovat lähettäneet hakemuksia ja ovat tehneet, minkä ovat pystyneet, koska eivät ole mukana missään suurissa hankkeissa. No sitten EU-13. Miksi ne eivät saa enemmän rahaa tästä kokonaisjärjestelystä. Meillähän on ollut esityksiäkin tästä. Joku on maininnut, että kyse olisi kansallisista innovaatiojärjestelmistä, jotka ovat varsin ipäkypsässä vaiheessa. Välttämättä yhteyksiä ei vielä synny. Ja voi olla, että kansallisella tasolla toimitaan liian mukavasti, helposti niin, että näitä hakemuksia ei sitten tule. Totta kai myös aivovuotoa tapahtuu ei niinkään EU-13, vaan Välimeren maista. Eli tämä tapahtuu pohjoiseen, ei niinkään länteen. Monet nuoret tutkijat vievät tietonsa pohjoiseen, Ranskaan, Saksaan, Itävaltaan, kun taas kiemaista ihmiset lähtivät yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Nyt Brexitin myötä tämäkin muuttuu. Ja seuraava kysymys Onko tämä aivovuotoa vai onko tämä kenties aivokiertoa? Palaavatko ihmiset koskaan takaisin? Tämä jää vielä nähtäväksi. Se on kuitenkin hyvin tärkeä kannustinten, kannustinten kohde. No sitten rakennerahastot, keskittymisvaikutus. Joskus syntyy se vaikutelma, että nämä kaksi politiikan alaa tekevät työtään toinen toisiaan vastaan. Toinen on rakennepolitiikka ja toinen taas tämä huippututkimusala puiteohjelmasta ei tule tehdä rakenneohjelmaa. Se ei ole mm, ohjelman tavoitteena. Eli näissä välineissä tulisi säilyttää tietty puhtaus. Kyse ei ole eri maista, vaan kyse on riskistä. Jos syntyy keskittymää, eli jos kaikki aivot, kaikki tieto keskittyy yhteen maahan ja sitten sattuukin jotakin katastrofaalista, niin kaikki menetetään. Kyse on häiriö, häiriösiedosta, äh, ei niinkään siitä, että siirrytäänkö yhdestä maasta toiseen. Tarvitaan nimenomaan tällaista katastrofikestävyyttä. Kiitos herra professori kaikista näistä kommenteista ja vastauksista. Ja sitten Wendy Sonnevelt, olkaa hyvä. Kiitän kysymyksistä. Täällä kysyttiin eh, sitä, että miten voitaisiin motivoida jäsenvaltioita investoimaan tutkimukseen. Yksi eh, ratkaisu voisi olla eh, kutsua jäsen, tai pyytää jäsenvaltioita antamaan oma panoksensa Horisontti 2020 rahoituksen lisäksi niin, että meillä olisi yhdet yhteiset säännöt ja sitten olisi hyvä, jos olisi isompi EU osuus, rahoitusosuus vaikkapa niille jäsenvaltioille, jotka vapaaehtoisesti antavat omaa rahoitusta tähän lisään lisäksi. Näin ehkä voitaisiin niitä kannustaa helittämään kukkaron nyörejään. Sitten kysyttiin, että miksi joissa jäsenvaltioissa hankkeita on vähemmän kuin toisissa. Meidän kokemuksemme mukaan parhaat hankkeet ovat sellaisia, joissa tehdään yhteistyötä koko Euroopassa ja sitten jaetaan parhaita käytäntöjä EU-tuesta. Olemme nimittäin havainneet, että jos aletaan puhua siitä, miten me omassa yliopistossamme järjestämme tuen hankinnan ja saannin ja sitten vaihdamme kokemuksia muiden yliopistojen kanssa, niin näin voimme oppia toinen toisiltamme ja hyötyä kaikki. Esimerkiksi Kentin yliopisto käyttää rahoitusta tiede- ja innovaatiokuilun umpeen kuromiseksi. Meillä on myös hanke, jonka kansallinen rahoitus agentuurimme on käynnistänyt. Pyrimme keräämään apurahoja muualtakin ja sitten meille tulee vieraita Genttiin. He voivat tulla siis tutustumaan siihen, miten tämä toimii ja kuulemaan meiltä vinkkejä ja ehdotuksia siitä, miten todella voidaan toimia. Sitten oli puhetta horisontin muuttamisesta kun expost ja tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman suhteen toteutettiin, niin se, se, sehän oli toiminut aivan erinomaisella tavalla. Miksi muuttaa toimivaa mallia? Tutkimuksen seitsemäs puiteohjelma loi koko joukon työpaikkoja, paransi EUn BKT. Miksi muuttaa jotain, mikä toimii. Miksi korjata sellaista, mikä ei ole rikki? Ja nyt horisontti 2020 odotetaan vieläkin enemmän, koska siihen liittyy myös innovaatio. Sitten täällä esittelijä pyysi minua puhumaan hiukan lainoituksesta. No niin, Kentin yliopistosta on mahdollista vain opiskelijoillemme sekä sellaisille aloitteleville yrityksille, jotka puitteissa ne käynnistävät toimintansa. Kentin yliopisto ei siis vastusta lainoja sinänsä. Ainut on asia on se, että me emme myöskään kannata sitä, että tutkimusbudjettia käytetään lainoittamisen mahdollistamiseen. Tuemme kyllä komissiota Eh, innovaationeuvoston suhteen ja uskomme, että tässä on olemassa kuilu, mutta kyllä tutkimuksen tulisi olla horisontin ytimessä yhdessä innovaatioiden kanssa. Kiitos. Uh, thank you very much, madam. Kiitos. Kiitos asiantuntijoille. Kiitos kaikista kommenteista, vastauksista, neuvoista. Nyt siirrymme seuraavaan aiheeseen. Synergia ja kansallisen kapasiteetin rakentaminen kohesiota vai kahden nopeuden Eurooppa. Tässä on oikeastaan kysymys, eikä niinkään toteamus kyseessä. Pyytäisin taas asiantuntijoitamme käyttämään puheenvuoron. Ensimmäisenä professori Klinchevich, apulaisrehtori Varsovan yliopistosta – innovointi, teknologia, hallinto, intensiivinen työkokemus, high-tech, teollisuudesta, Puolasta, Suomesta ja yhdistyneestä kuningaskunnasta. Mielenkiintoista meidän näkökulmastamme. Jokunen vuosi sitten olitte myös YK-teknologian täytäntöönpanokomitean jäsen. Olette asiantuntija tutkimus- ja innovointiseurantakeskuksen työssä, miten päästään huippututkimukseen, huipputieteen tekoon. Komissiossa on myös yhteinen, tutkimu- yhteinen tutkimuskeskus, jossa olette toiminut. Olette perehtynyt Unkarin innovointiedejärjestelmään ja tällä hetkellä toimitte tilapäisenä johtajana innovointi- ja teknologiainstituutissa. Kyse on ruoka-alan kehittämisestä nykyisessä tehtävässänne. Elintarvikealasta siis on kyse. Halutaan uutta tietoa ja innovointiyhteisöä teknologiainstituuttiin. marraskuussa 2016 siis valinta on tehty. Olette vasta valittu. Olkaa hyvä. Members of European... Kiitos puheenjohtaja parlamentin jäsenet. Minua pyydettiin puhumaan kahdesta mahdollisesta skenaariosta. Onko kyse synergiaa äh, vuorovaikutuksesta vaikka kahden nopeuden Euroopasta, joka oikeastaan jo heijastui aiempaan kuulemistilaisuuden keskusteluun. Aivan niin kuin puheenjohtaja jo mainitsi, kaksi viikkoa sitten juhlimme suurta menestystä. Tämä osoittaa sitä synergiaa, jota saamme eurooppalaisella tutkimusalueella aikaiseksi. Kuvassa näkyy perhepottaretti. Se ei varmaankaan ole viimeisin tällainen, mutta siinä näkyy tyytyväisiä, menestyksekkäitä edunsaajia suurista hankkeista, Alankomaista, Hollannista, Espanjasta, Puolasta ja monista muistakin maista. He kaikki ovat ponnistelleet yhdessä, jotta saadaan synergiaa aikaiseksi Euroopan unionin ja Euroopan tutkimusalueelle. Ne tiedot, joista aion teille kertoa, maalaavat hieman synkemmän kuvan kun katsomme tilastotietoja ja vertailemme varoit, rahoituksen jakautumista ja yritetään nähdä, miten horisontti 2020 varat jakautuvat tutkimustulosten pohjalta, niin se hypoteesi, että edelleenkin meillä olisi kahden nopeuden Eurooppa todella saa vahvistusta. Ensinnäkin 2020 horisontti ensimmäiset 200 hanketta siellä EU-13 maat ovat saaneet vähemmän rahoitusta kuin EUn ulkopuoliset maat, alle 5 prosenttia kokonaisbudjetista. Mehän olemme jo kuulleet, että joissakin maissa tutkimus ja innovaatio kehitys on vielä epäkypsää. Professori Martin Utsi tämän mainitsi, mutta enpä tiedä, kärsivätkö kaikki EU-13 maat näistä ongelmista. Kun katsotaan ajan mittaan tapahtuneita muutoksia, niin viimeisen kymmenen vuoden aikana, aina vuoteen 2015 saakka, EU-13 maat huomattavasti lisäsivät varoja tutkimukseen ja kehitystyöhön. Ja myös saatiin innovaatiosta ja äh, tieteellistä tuloksia aikaan, esimerkiksi tieteellistä tutkimusta. Mutta jos vertaillaan tilannetta EU-15 tuloksiin, niin EU-13 tulokset ovat huomattavasti korkeampia, parempia. Voidaan myös perehtyä eri tapoihin normalisoida tiedot, kun ajatellaan innovoinnin tuloksia. Meillä on erilaisia tuloksia innovoinnista Horisontti 2020 rahoituksen avulla. Ja jos hypoteesi pitäisi paikkansa, niin sitten hän päädyttäisiin kutakuinkin samalle tasolle EU-15 ryhmittymän ja EU-13 ryhmittymän välillä, eli sinisen ja oranssin osan välillä tässä kartassa. Kun katsomme syvällisesti eri tietoja, niin havaitsemme ristiriitaisuuksia. Tiedejulkaisut per tuhat euroa rahoitusta, niin EU-13-ryhmä on paremmalla tasolla kuin EU-15-ryhmä. Kun ajatellaan sitten viittaustietoja ja kun tiedot normalisoidaan rahoituksen osalta, niin ne maat, jotka saavat eniten rahoitusta, eivät kenties ole tutkimuksessa ja innovoinnissa niin tehokkaita kuin miltä alun perin näyttäisi. Kansallisessa toiminnassa vain Saksa pääsee jo samalle tasolle kuin jotkut EU-13-maat. Sama suhde pätee myös high-tech-tuotteiden vientiin. Nämä ovat siis suhteellisia tietoja, jotka on normalisoitu horisontti 2020 rahoituksen suhteen, jotka on ohjelman e- kolmen ensimmäisen vuoden aikana myönnetty. Mutta jos rahoitus jakautuisi tasapuolisesti tutkimuksen ja innovoinnin pohjalta, niin näitä eroja ei syntyisi. Kuitenkin nämä erot ovat olemassa, minkä näemme tilastotiedoista. Itse tulen Puolasta ja voin kertoa teille tuskallisesta esimerkistä. Nimittäin Puola on yli kaksinkertaistanut rahoituksen tutkimukselle ja kehitystyölle ja lähes tulkoon kaksinkertaistanut myös tutkimusvarat suhteessa BKT-osuuteen. Samanaikaisesti, kun ajatellaan komission tavoitteen määrittelyä, jota käytetään myös horisonttirahoituksen perusteluna, niin me olemme jo tässä yhden prosentin osuudessa suhteessa BKT. Samanaikaisesti rahoitusosuus, joka myönnettiin puolalaisille edunsaajalle puiteohjelmassa 6, puiteohjelmassa 7 ja horisontti 20, 20 pieneni. Vaikkakin hyvin selkeästi nähdään kasvua kansallisessa RD-rahoituksessa, niin sitten on aivan päinvastainen suuntaus tässä puiteohjelmassa. On kolme tapaa selittää tämä ilmiö paras tapa todennäköisesti selittää tämä on käyttää sitaattia Lontoon lääketieteen tutkijoita, jotka mainitsevat, että se, miten horisontti 2020 puuttuu palkkakysymykseen, korvio, korvauskysymyksiin, kun kyse on Itä-Euroopan maista, niin kyse on aliinvestointiskandaalista, joka Itä-Euroopassa on vallalla on kannustettu ottamaan käyttöön tulospalkkaus tutkimuksessa. Mutta horisontti 2020 käykin niin, että meitä rangaistaan siitä, että, että on käytössä tällaisia tulospohjaisia palkkoja. Tutkijoita palkitaan siitä, että he saavat tuloksia aikaan ja tätä kautta saa ylimääräisiä bonuksia, koska Muutoin ei, päästä, ei päästä sille palkkauksen tasolle, joka tunnustetaan horisontti 2020. Kun tätä palkkaongelmaa, palkkausongelmaa selitetään, niin tähänkin löytyy Puolan esimerkki. Kansallisen tiedekeskuksen johtaja hiljan selitti, että kun ajatellaan eurooppalaisen tutkimusalueen avustusten saajia, niin kyse on pikemminkin kansallisista tuista. Palkat, jotka he saivat näistä yhteishankkeista, ovat huomattavasti matalammat, mitä he voivat saada kansallisissa järjestelyissä. Eli jotakin täytyy olla vialla siinä, miten tietyt ehdot, tietyt kriteerit on tähän horisontti 2020 sisällytetty. Tulkit eivät kuule. Christian, Christian, we will have a questions. Question. I think we, we, uh, uh, Christian, we will have a question. Puheenjohtaja sanoi, että kysymysten aika on myöhemmin. In, in 15 minutes. 15 minuutin kuluttua kuuntelemme kysymyksiä. The, the issue of salaries, uh, it's, it's not... Palkkakysymys, palkkaongelma ei ole tietenkään uusi asia. Kirjeitä on vaihdettu jatkuvasti. On myös eri tavalla perusteltu tätä ongelmaa, selitetty tätä ongelmaa. Se vaikuttaa kaikkiin jäsenvaltioihin kylläkin eri tavoin. Toistaiseksi komissio ei ole tähän ongelmaan puuttunut. Kun puhun yliopistotutkijoiden näkökulmasta, kun ajattelen niitä ihmisiä, jotka tekevät työtä yliopistossa, niin, niin tilanne on varsin suoraviivainen. Kaikki ajattelevat, että kukaan ei ole kiinnostunut tästä tilanteesta – tai kenties tässä on jonkinlaisia eturistiriitoja, jonkinlaisia etunäkökulmia, jotka äh, johtavat siihen, että aiheesta ei haluta keskustella. Meillä on myös tuoreita ongelmia yhdestä EU-13 maasta, jotka nousivat esille parlamentin jäsenen kautta. Tutkijaryhmä romanialaisessa yliopistossa päätti olla allekirjoittamatta äh, avustussopimusta horisontti 2020. He katsoivat, että budjetti ei ollut riittävä. Se budjetti, joka heille olisi myönnetty, ei olisi ollut riittävä, äh, kun sitä vertailtiin heidän äh, tulospalkkaukseensa. Eli palkat ovat ongelma, mutta vielä merkittävänkin ongelma löytyy. Kuvitelkaapa sellainen luokka, jossa on 15 lasta, jotka ovat useamman vuoden ajan leikineet keskenään. Sitten tähän luokkaan kutsutaan 13 uutta lasta ja kannustetaan 15 alkuperäistä leikkimään 13 uuden kumppanin kanssa. Monia tämä leikki ei juurikaan kiinnosta. Todellinen ongelma Keski- ja Itä-Euroopan tutkimusinstituutille on se, että niitä ei kutsuta, niitä ei suositella esimerkiksi tutkimusyhteisöjen jäseneksi. Rova Sonnevelt mainitsikin, että tällaista verkostointibudjettia ei tarvita horisontti 2020, eikä tarvita lisää rahoitustukea tällaisten toimien kannustamiseen. Taipuis, olisi taipuvainen olemaan samaa mieltä. Emme me tarvitse tällaista verkostoa. Pitää kuitenkin kunnioittaa sitä, että myös meidän alueellamme, meidän maissamme Euroopassa on huippuosaamista ja me voisimme antaa oman panoksemme näihin tutkimusyhteisöihin. Sitten kun katsotaan verkottoitumista, kuvassa näette sinisiä linjoja ja kumppanuussuhteita, jotka pohjautuvat 200 äh, toimeen EU-maiden välillä ja sitten paljon vähemmän näitä yhteyksiä on EU-13 kanssa. Esimerkiksi Espanjan tai Kreikan kaltaiset maat saavat kutsuja moniin tutkimushankkeisiin. Tässä näkyy paljon punaisia viivoja. Ne osoittavat niitä yhteyksiä, jotka vallitsevat horisontti 20 20 eri maiden välillä. Sitten taas Bulgarian, Tsekin tasavallan, Kyproksen, Viron tai Kroatian kaltaisia maita nämä yhteenliittymät eivät juurikaan kutsu mukaan ja näin ollen ne eivät voi hyötyä rahoituksesta. Kun katsotaan eurooppalaisia teknologiaa, alustoja, faarumeita, niin siellä on vain 9 32, joka tulee EU-13 maista ja alle 6 prosenttia hallintoneuvostojen jäsenistä tulee näistä Euroopan maista. Kun ajattelemme horisontti 2020 rahoitusvälineitä, niin komissio todennäköisesti korostaisi sitä, että Huippututkimusta täytyy laajentaa ja saada enemmän osallistujia. Yli 50 prosenttia rahoitusvälineestä menee EU-15-ryhmittymälle. Yleensä äh, kuitenkin tämä esitetään siinä valossa, että sillä edistetään EU-13-ryhmittymää ja sen tutkimusta. Kun halutaan puuttua näihin Horisontti 2020 suunnitteluhaasteisiin, niin kenties on kolme aika lailla suoraviivaista ehdotusta. Ensinnäkin vaihtoehtoinen sääntely, joka mahdollistaisi sen, että olisi huomattava parannus tutkijoiden palkkauksessa niin, että palkkaus olisi kilpailukykyinen koko Euroopassa. Toiseksi osallistumista voitaisiin kannustaa niin, että eri puolilta Eurooppaa huipputahot kutsuttaisiin mukaan näihin tutkimushankkeisiin. Ihan samalla tavalla kuin vastustetaan sukupuolten välistä syrjintää, sukupuolisyrjintää, niin täytyy muistaa, että meillä on 13 jäsenvaltiota, joita ei kerta kaikkiaan vain oteta mukaan, ei kutsuta näihin yhteisöihin. Kenties tarvitaan myös lisää joustavuutta, jotta myös äh, rakennerahastot tässä huomioitaisiin. Kiitos. Nyt pyytäisin herra Injaki San Sebastiania käyttämään puheenvuoron. Hän on Teknalian toimitusjohtaja. Hän sai nimityksensä maaliskuussa 2016 puolisen vuotta sitten. Sitä ennen olette toiminut Navarran yliopistossa insinööritieteiden parissa. Teillä on myös liiketoiminnan alalta mastertutkinto ja myös kauppakorkeakoulussa olette saanut tutkintonne 2008-2010 kahden vuoden ajan. Teillä oli tehtävä Teknalia korporaatiossa Siellä olitte myös luomassa teknologiakeskuksia. Myös monien pienempien yritysten perustamisessa olette ollut mukana ja myös hallintoneuvostoissa. Mielenkiintoista meidän näkökulmasta, niin miten voidaan uusia tutkimushaasteita ja välineitä äh, tunnistaa? Maahanmuutto, puolustus, innovaationeuvosto, Onko sillä jokin vastuu vai eikö lainkaan? Innovaationeuvosto ei niinkään ole haaste, vaan väline. Mitä mieltä tästä olette? Miten tästä edetään kohti puiteohjelma 9? Olkaa hyvä. Eh, okei. Okay. Eh, buenas tardes a, a todos. Hyvää iltapäivää kaikille. Paljon kiitos, että meillä on suotu tämä mahdollisuus en puhu tässä nyt teknologian nimissä, ainoastaan puhun myös kokonaan niiden 350 keskuksen nimissä, jotka kuuluvat tähän Artios teknologiakeskuksen piiri, eli puhun tässä nyt Arton nimissä myöskin ja erityisesti muutama sana ensin teknologiasta, joka on tutkimus, soveltavan tutkimuksen keskus, sillä on velvoite muuttaa teknologia käyttökelpoiseksi. haluaa myös käsitellä filosofiaa näissä artokeskuksissa. 150 jäsentä 80 maassa, 150 000 tutkijaa, jotka joka päivä, joka aamu käyttävät kaiken taitonsa ja tietonsa ja kykynsä ja vaivannäkönsä päästäkseen siihen, että eurooppalainen teollisuus olisi kilpailukykyisempää. Tämän haluan nyt yhdistää siihen joihinkin kysymyksiin, joissa pohdittiin, että mikä on puiteohjelman tehtävä. Me olemme sitä mieltä, että puiteohjelmien tai puiteohjelman tehtävänä on olla se, että sen pitää parantaa kilpailukykyä, eurooppalaisessa teollisuudessa. On erittäin vaikeata erottaa kilpailukykyä ja elämänlaatua ja sosiaalipolitiikkaa, joka olisi hyvin kehittynyttä. Eli meidän pitää pystyä tarjoamaan palempaa elämää ihmisille maailmassa. Puiteohjelma on peruskivi eurooppalaisen rakentamisen hankkeessa puiteohjelma, toitan sen, toistan sen, se on peruskivi, kun rakennamme Eurooppaa. Ja kaikkeen siihen liittyvissä hankkeissa tämä puiteohjelma on peruskivi. Meillä, meillä on paljon parannettavaa, koska Eurooppa, kun me ajattelemme nyt ihan tietoja aikaa, niin emme me nyt ole niin uudistumassa kuin ehkä väliin uskotaan. Ja uskomme, että Tämä on yksi suurimmista haasteista edessämme alueena, maantieteellisenä yksikkönä. En minä tätä ole itse keksinyt tai sanonut, komissaarikin itse sanoi näin. Hän sanoi, että tieteelle on erittäin suuri tehtävä, kun puhuttiin, puhuttiin eroista eri hankkeiden välillä. Ja jos me haluamme saada enemmän budjettivaroja, jos me haluamme saada lisää budjettikasvua, meillä pitää olla enemmän tutkimusta. En usko, että perustutkimus olisi ollut mikään viivästyttävä tekijä. Meillä pitää olla parempi tasavaino pilarien välillä, mutta meillä on tässä yksi suurimmista haasteista nimenomaan, että pääsisimme siihen, jotta innovaatio pääsisi todella täysimääräisesti markkinoille meillä on luettelo aloitteista. Me voisimme aloittaa niistä, mitkä synnyttävät vaurautta ja työllisyyttä. Joskus synnytämme työllisyyttä, synnytämme vaurautta ja kasvua, mutta unohdamme ihmiset työllisyyden synnyttäminen tarkoittaa, että uno, muistamme ihmiset, että sovitamme sen ihmisille, mekä sovita ihmisiä työllisyyteen. Te muistatte Espanjassa suunnattomat kärsimykset, jotka johtuivat suunnattoman korkeista työttömyysluvuista vasta äskettäin. Mutta meillä on nyt tässä olemassa numero 28 tiedossa. Mutta mikä on innovaation tehtävä? Ja olemme sitä mieltä, että innovaation pitää antaa oma panoksensa talouskasvulle, panoksensa työllisyyden luomiselle. Sen pitää myös auttaa löytämään ratkaisut yhteiskunnallisiin haasteisiin. Ja tällä tavoin voimme tehdä Euroopasta paremman yhteiskunnan maailmanlaajuisesti ajatellen. Puhun tässä nyt yhdestä ää, kokonaisuudesta, joka meidän mielestä on keskeinen. Minä edustan täällä ja minun ehkä täytyy selittää vähän enemmän. Minä edustan täällä EARTOa, teknologisia keskuksia. Me olemme ihmisiä, tutkijoita, jotka uskomme, että meillä on keskeinen avaintekijän rooli, kun puhumme arvoketjujen synnyttämisessä. Eli me olemme yhteydessä yliopistomaailmaan, olemme yhteydessä perustutkimusmaailmaan. Meillä on loistavat suhteet ja meillä on myös erittäin hyvät yhteydet yritysmaailmaan ja teollisuuteen. Ja olemme myös kytkettyinä yhteydessä poliittiseen maailmaan. Meillä on siis eh, kolme keskeistä tehtävää. Olemme hyvin toimivia, aktiivisia. Me olemme tämmöinen muutos, eh, muutos mm, perusta, jos pyrimme ratkaisemaan, luutoslinkki, kun pyritään ratkaisemaan yhteiskunnallisia haasteita ja miten me voisimme saada teollisuudesta kilpailukykyisempää. Me olemme jonkinlaisessa välittäjän asemassa, kun puhumme eh, näistä. Ja siinä mielessä me haluamme tietää, mitkä ovat investoinnit Euroopassa. Me pystymme nimenomaan saamaan ne lähemmäksi markkinoita. Uskomme, että keskeinen instrumentti innovaatiolle on yritys, yritysmaailma. Olemme erittäin hyvässä, hyvissä yhteydessä yritysmaailmaan. Ja kun yksi ERTOn jäsenistä osallistuu johonkin 2020 hankkeeseen, niin yritysmaailman prosentuaalinen osuus on noin 6 prosenttia, eli kyllä se on ihan hyvä hyvä luku, jos ajattelemme yritysmaailman osallistumista puitemaailmaan, puite, puiteohjelmaan. Se voi todella parantaa sitä tuntuvasti. Sen lisäksi minä uskon ihan vilpittömästi, että meidän keskuksissamme me voimme olla tekijöitä, aktiivisia, kun puhumme pk-yrityksistä. Niin kuin sanoin, kun me osallistumme jatkuvasti eri tyyppisiin töihin, työhön, jotka liittyvät alueellisiin, paikallisiin, kansallisiin, poliittisiin hankkeisiin ja jopa Euroopan tason hankkeisiin. Kaikki, mikä liittyy emaspolitiikkaan ja sen takia me olemme myös edes, meidän edessämme on ongelmia, haasteita, mutta meillä on ongelmia ja me haluamme pystyä tavallaan kilpailemaan niistä. Me haluamme tietää, missä ovat nämä kilpailuun, kilpailukykyyn liittyvät ongelmat. Olemme myös erittäin vahvasti läsnä, kun puhutaan eurooppalaisista foorumeista. Me olemme siis jonkunlainen etuoikeutettu, me olemme etuoikeutetussa asemassa, kun puhutaan, mitkä, kun puhutaan prioriteeteista. Minä haluan viimeisten minuuttien aikana keskittyä puhumaan puiteohjelmasta. Meillä, meillä on vuosien kokemusta osallistumisesta puiteohjelmaan. Anteeksi, sanoo puhuja. Ja jollakin tapaa olemme pystyneet keräämään yhteen suositukset Tämä yhdeks, yhdeksännellä puiteohjelma pitää olla kunnon vaikutukset. Meidän täytyy keskittyä siihen, että pystyisimme luomaan siitä tuntuvaa hyötyä yhteiskunnalle. Tieteelliset tutkimusyhteisöt tarvitsevat uudistumista yhteiskunnan kanssa ja ne pitää olla myös lupaavia, tuntuvia tuloksia. Nämä ovat välttämättömät ehdot taloudellisen kasvun myötä, uusien työpaikkojen luomisen myötä ja kun me pystymme ratkaisemaan ongelmat, olemassa olevat ongelmat yhteiskunnassa, niin päädymme näihin mainittuihin tuloksiin. Me toiseksi kannatamme sitä tiukasti, että ainut tapa on toimia on yhteistyö. Me haluamme vahvistaa yhteistyömalleja. Se on yksi niistä elementeistä, joka joita eri puiteohjelmista saadut kokemukset ovat osoittaneet, mikä on tämä kiistaton vaikutus. Se on, se on todettu jo usean otteeseen loppujen lopuksi. Uskomme, että meidän pitää myös pystyä takaamaan tasapaino kolmen pilarin välillä. Anteeksi, se ei ollut ihan vielä viimeinen osani puhe tästä esityksestäni, mutta olen tulossa sen viimeiseen osaan. Meidän pitää vahvistaa myös eurooppalaista innovaatiokapasiteettia. Mitkä ovat innovaatioinfrastruktuurit, erilaiset instrumentit? Me, niiden pitää olla suuria katalysaattoreita innovaatioprosessissa Euroopassa. Me voisimme olla jonkinlainen erilaisten instrumenttien sulattamo. Se voisi olla jonkinlainen keskeinen keskiö, eli sillä tavalla voisimme parantaa. Puhuin jo tästä, kuinka välttämätöntä on parantaa teollisuuden osallistumista. Se voisi taata innovaation onnistumisen, kun meillä on kuitenkin tämä dilemma edessämme. Siitä on puhuttu jo useaan otteeseen. Uskomme, että puiteohjelman pitäisi olla hyvin laaja. Espanjassa meillä on nyt tästä 4-5 vuoden kokemuksia. Meillä oli ylimenokausi, kun puhuttiin rahoituksesta, lainoituksesta. Ja sanoisin, että se oli kyllä aika epäonnistunut hanke. Se oli todellinen katastrofi. Niitä oli toteutettu suuressa mittakaavassa ja nämä instrumentit merkitsivät tiettyä taantumaa strategisesti, koska näillä lainoilla ei pystytty kannustamaan riittävästi. Ja kuinka välttämätöntä on myös hyötyä siitä, että käytetään hyvin infrastruktuuria. Meidän pitää tukea PK-yritysmaailmaa tässä prosissa. Uskomme myös, että me voimme myös antaa oman panoksemme tähän. Minä minä itse jatkaisin samaan suuntaan, yksinkertaistamisen suuntaan. Horisontti 2020 hanketta ajatellessani ja ihan viimeiseksi puhuisin menestyksestä. Neljä, lu, neljä lukua on tehty se ottaa 29 esitystä, se horisontti 80, 80, 95 ehdotus, 95 000 ehdotusta, joita ei joita ei ole rahoitettu, 50 000 työtuntia, 30, noin 30 000 tutkijaa. Me, meillä, meidän pitää tulla panna täytäntöön nämä ehdotukset. Siinä on kyse noin viidestä miljardista eurosta ja, ja sen takia sen takia nämä ihmiset eivät ole vielä pystyneet paneutumaan tähän työhön. Tämä olisi todella hyvä menestystarina näisille hyville hankkeille, mutta komissio on sitä mieltä, että nämä ovat loistavia hankkeita, loistavia ehdotuksia. Sen takia miten me voimme toimia sillä tavalla, että voimme ottaa askelia eteenpäin kaikkien näiden eri alan ammattilaisten kanssa. Koko tämä raha, kaikki nämä investoinnit, jotka ovat tarkoitettu näihin hyvin ehdotuksiin, emme me saa epäonnistua siinä, emmekä saa päästä niitä käsistämme. Ruiz. Edustaja Cabezon Ruiz, esittelijä. Olkaa hyvä. Kiitän vieraitamme Ensinnäkin Puolan Varsovan yliopiston professori mielestäni nosti esiin aika arkaluontoisen asian, josta olemme keskustelleet kyllä muidenkin tahojen kanssa, paitsi te myös muun muassa, kun vierailimme Espanjassa ja Portugalissa tämä aihe nousi esiin, nimittäin kohesio. On puhuttu kahdesta nopeudesta, myös tällä alalla Euroopassa. Ja todella eh, alkupuheenvuorossa eh, puhuin juuri siitä, että meidän täytyy myös eh, arvioida niitä vaikutuksia, joita tällä politiikalla on muun muassa kilpailukykyyn ja kohesioon. Osallistumisaste on Äh, uudemmissa jäsenvaltioissa äh, noussut hiljalleen sentään, mutta tämä parannus ei ole vielä riittävä. Katson, että äh, itse kansallinen rakenne ei yksinomaan voi selittää näitä eroja eri maiden välillä, vaan kyllä puutteita löytyy myös Euroopan tasolta. Ja voidaan antaa sellainen vaikutelma, että tässä nyt huippututkimus keskittyy vain tietyille alueille ja jatkaisinkin tavallaan siitä, mihin te viittasitte ja pyytäisin teitä ehkä vielä kehittelemään tätä ajatustanne siitä, miten Horisontti 2020 toimii eri jäsenvaltioissa juuri kansallisella tasolla. Onko se kuitenkin hiukan pois sulkevaa? Sulkeeko se tiettyjä tahoja pois? Sitten aivovuoto. Kun yleensä puhutaan aivovuodosta, niin ajatellaan, että aivovuoto tapahtuu EU-sta pois. Mutta kun ajatellaan liikkuvuutta, mutta ja Euroopan tutkimusalueellahan tutkijoilla on oikeus vapaaseen liikkuvuuteen, oikeus siirtyä maasta toiseen, niin äh, muun muassa Portugalissa vieraillessamme kuulimme äh, tai puhuimme tästä asiasta ja miten voisimme ehkä kannustaa tutkijoita osallistumaan Horisontti 2020 siellä, missä ovat koulutuksensakin saaneet. Usein he sitten siirtyvät ihan palkojenkin perässä ää, ulkomaille ää, tai muualle Euroopan unionin pikemminkin. Ja sitten toinen puhuja nosti esiin koko joukon asioita, kun puhutaan näiden eri pilarien tasapainottamisesta. Eilen väärin ymmärtänyt, niin totesitte, että kun puhutaan ykköspilarista, eli huippuyksiköt, huippututkimusyliopistojen osallistuminen, niin tämä asia olisi jo hoidossa ikään kuin katettu ja että ei pitäisi <laughs> valittaa liikaa, mutta kun puhutaan kakkos- ja myös kolmospilarin säilyttämisen merkityksestä ja jopa vahvistamisen tarpeesta, eh, niin eh, ei tämä saa sitten kuitenkaan mennä pilarin yksi kustannuksella. Eli katson, että ei yksi pilari saa sitten kärsiä toisten kustannuksella, kun puhutaan ihan vaikkapa perustutkimusta tai innovaatioista ja tietenkin tätä kautta työpaikkojen luomisesta. yleisesti ottaen. Tätä nyt ei varmaankaan olekaan kyseenalaistettu, mutta on hyvin tärkeää, että me emme liikaa valjastaa tutkijoiden vapaata mieltä, vaan että tällainen vapaus, vapaus jää. Ja meillä täytyy olla nämä kaikki eri pilarit ja niiden välinen tasapaino. Meillä on hyvää perustutkimusta, mutta nyt välttämättä kaikkea tätä tietoa ei, ei saada äm, innovaatioiden käyttöön, ei osata innovoida tiedon pohjalta ja kaikki tämä tieteellinen tieto tulisi paitsi yhdistää ja saada yhteen, niin myös valjastaa sitten no, talouselämäkin käyttöön niin, että saadaan luotua työpaikkoja. Vielä pari konkreettista kysymystä. Te puhutte siitä, että teknologiakeskusten vaikutus ympäristöön on olemassa ja esimerkiksi teolliset innovaatiot. Eli jos, niin, niin miten arvioitte tätä vaikutusta, miten laajalle se ikään kuin ulottuu vai onko se hyvinkin paikallista vai hyötyykö teknologiakeskuksesta laajemminkin ää, ää, alue kuin pelkkä lähiympäristö. Ja sitten kysyisin teidän arviotanne, kun aika mm, laajalti on tarkasteltu jo niitä vaikutuksia, joita viimeaikaisilla toimilla on ollut, niin haluaisinkin kuulla teiltä, että mikä on teidän, teidän oma arvionne ja onko teillä ajatuksia, onko teillä ideoita, ne meidän täytyisi saada kuulla. Ei saa käydä niin, että inhimilliset voimavarat äh, ja äh, muu menevät hukkaan, kun sitten äh, rahoitusta ei löydy. Horizon 20. Jokunen vuosi sitten te olitte Horisontti 2020 esittelen, olkaa hyvä. Don't comment, but... Yleensä en kommentoi, mutta se mitä professori Varsovasta sanoi, niin liittyy juuri siihen keskusteluun, jota kävimme 50 vuotta sitten. Äh, ongelma ei kuitenkaan näyttäisi olevan äh, aivan säännönmukainen ongelma. Oli niin, että Puolassa ei päästy edes tähän kolmen prosentin tavoitteeseen. Muissa maissa osuudet ovat vähentyneet. Esimerkiksi Romaniassa ja Bulgariassa pysyttiin 0,67 prosentissa. Kyse onkin siitä, mikä suhde tällä nyt on horisontti 2020 ja toisaalta sen asetelman välillä, joka valitsee kyseisessä jäsenvaltiossa. kun kyse on osallistumisen laajentamisesta, niin näyttäisi siltä, että tämä laajentuminen tapahtuu nimenomaan vanhoissa jäsenvaltioissa. Instituutiot vanhoista jäsenvaltioista määrittelevät tai perustavat uusia toimintoja uusiin jäsenvaltioihin, ja näin rahat sitten myönnetään osittain vanhoille jäsenvaltioille ainakin tilastollisesti. Tätä tarkoittaa se, että laajennetaan tätä tiimin kokoonpanoa. Mehän neuvottelimme Puolan kanssa ja PIS-puolue vastusti kovasti tässäkin parlamentissa sitä, että olisi tällainen huippu tutkimushanke. Puola halusi, että kaikki pidettäisiin rakennerahastojen alaisuudessa. Me puhuimme juuri siitä, minkälainen yhteys tulisi olla rakennerahastoon ja EU-13 tätä kovasti vastusti. Katsottiin, että EU-ohjelma on EUn uusi ohjelma ja sitten taas rakennerahastot voidaan määritellä jäsenvaltiotasolla. Näin nämä lukuarvot. Jos eroja pitää tehdä, niin pitäisi tehdä eroja toisaalta teollisuuden ja tutkimuksen välillä. Voi, voi olla, että niissä jäsenvaltioissa, joissa on, on varsin pieni teollinen pohja, niin on vaikeuksia saada rahoitusta horisontti 20-20. Kaikilla tällä sanon, sitä, että vaikkakin katsomme näitä esittelemäni lukuja varsin tarkkaan, niin kyse on vetomuksesta sen, puoleen, sen puolesta, että tämähän nyt on aivan äh, epätasa-arvoinen järjestely. Me kuitenkin olemme odotelleet 15-20 vuotta jo rakenteellista keskustelua siitä, mitä tälle tilanteelle pitäisi tehdä. Me olemme kaikki niin eurooppalaisia, että ei pitäisi enää näitä valheita levitellä, jotka eivät auta meitä ratkaisemaan ongelmia. Edelleenkin monissa näissä maissa on, on stalinistinen ää, tiedejärjestelmä, yliopistojärjestelmä, ja siellä edelleenkin on palkkauskysymyksiä, ää, joka heijastuu myös tieteentekoon. Ja pitäisikö sitten rakennerahastovaroja käyttää hyväksi, jotta päästäisiin tästä vanhasta akatemiamallista eroon. Tästä nimenomaan on, on kyse. Puola on ollut hyvinkin menestyksekäs niillä aloilla, joissa tästä vanhasta akatemiarakenteesta on päästy eroon. Ja myös muissa jäsenvaltioissa on päästy menestykseen, kun vanhasta on päästy eroon. Taas tappioita on tultu, jos on, on toimittu vanhaan malliin. Eli pitäisi puhua hieman todellisuudesta jäsenvaltioissa. Meillä on vertailukelpoisia jäsenvaltioita EU-13-ryhmässä. Esimerkiksi Baltian maissa on kansallinen ohjelma verkostoitumiseksi, jotta nämä maat voisivat päästä horisontti 2020 mukaan. Muissa maissa tällaisia ei ole. Ja tämä on suoraan suhteessa siihen, onko joku maa verkostossa mukana tai tai ei. Ei ole olemassa ryhmittymää EU-13. Voi olla, että EU-15-ryhmittymässä joku maa on rakenteellisesti EU-13-ryhmittymän kaltainen ja päinvastoin. Mutta haluan tehdä tämän aivan selväksi. Aina on tiukkaa vastustusta ollut, kun halusimme R&D-varoja siirtää rakennerahastoihin Täälläkin tilanne on näkynyt, kollegat ovat nostaneet vastustusta esille, kun totesimme, että haluamme kolmasosan rakennerahastoista näihin tutkimukseen ja hankkeisiin. Ei pidä paikkaansa, että rakennerahastot tai horisontti 2020 ei myöntäisi varoja huippututkimuksen hallinnointiin. Meillä on ihan ohjelmakin laadittu tästä. Ja miten sitten kävi? Neuvostossa, neuvostossa EU-13 totesi, että tähän ei haluta puuttua. Uusista hallituksista ei tullut mitään ehdotuksia, jotta voitaisiin ehdotus tehdä. Eli ehdotuksia ei ole siis tullut. Me kovasti arvostamme sitä, mitä te teette. Haluamme nostaa tämän kysymyksen esille. Se on hyvin tärkeä kysymys puiteohjelmassa yhdeksän, mutta jos kyse on vain syytteistä, syytöksistä, niin sitä kautta ei eteenpäin päästä. Nyt me olemme 15 vuotta kuulleet näitä syytöksiä. EPP. Sitten edustaja Kudritska, EPP, varjoesittelijä. Tak, to To prawda, że... Kiitos puheenjohtaja. Tosiaan totta on, että EU 13 jäsenvaltiot eivät vain voi heittää e, pelin e, syytöksiä e, siitä, että miksi tutkijoita ei ole. Eihän tämä nyt 15 muun jäsenvaltion syytä suinkaan ole, vaan näiden 13 itsensä. Niiden täytyy toimia aktiivisemmin ja etsiä aktiivisemmin vahvoja kumppaneita. Kun nyt katsotaan horisontti 2020, niin ei se nyt ihan ole kyllä toiminut. Ja kun ajatellaan nämä olemassa olevien hankkeiden yhdistämistä isommiksi ryhmiksi tai kahden ryhmiksi, niin kyllä varmaan jonkinnäköisiä uudistuksia ja muutoksia tarvitaan. Ja EU 13 maiden äh, edustajille varmaan suuri ongelma, yksi suurimmista on se, että nuoret tutkijat, niin mm, tämä ongelma koskee toki muitakin maita kuin näitä 13 jäsenvaltiota, Espanjassa ja Portugalissakin kyllä tästä kuulimme, ja sielläkin ollaan äh, kyllä apurahojen edunsaajia, saajia, niin äh, hankkeen hallinto on asia, josta täytyy puhua. Ja hyvin tärkeää mielestäni on se, että usein, jos yksi tutkija saa apurahan, saa hanke rahoitusta, niin sitten syntyy dominovaikutus. Sama henkilö hyötyy sitten usean kertaan, eli tulee tällainen peräpäisten hankkeiden rahoitus vaikutus ja tämä ehkä sitten rajoittaa muiden nuorten tutkijoiden pääsyä apurahojen tai tukien piiriin. Viimeinen seikka, niin tässä viittaan tuohon viimeiseen kuultuun puheenvuoroon. Emme voi tehdä selkeää eroa tai valittaa sitä, miksi onnistumisaste on niin matala 13 jäsenvaltiossa 28 ehkäpä voisimme vahvimmilta, vahvimmilta alueilta rohkaista tutkijoita vierailemaan heikommilla alueilla. Ja näin ehkä voitaisiin myös antaa neuvoa ja pyrkiä esimerkiksi mahdollisimman uuden infrastruktuurin ja tätä kautta houkutella sitten vaikkapa rakenne- tai kohesiorahastoista hyötyneille alueille uusia tutkijoita. Ja näin ehkäpä ongelma saadaan hiljalleen ratkaistua, mutta me varmaan pohdimme ratkaisuja. Kiitos. Edustaja Maragall. Varjoesitteli. Greens. Kiitos presidentti. Tässä on kyse nyt ehkä tästä vastakohdasta Eurooppa 1513. Meillä on ehkä vähän paremmin, liian hieno kuva kuin mitä se todellisuudessa on, että e, ymmärretäänkö tässä nyt koko kompleksisuus ja monimutkaisuus tässä. En minä halua nyt tässä muuttaa mitään, enkä lähteä uudestaan avaamaan jotakin asioita, mutta meillä on kuitenkin tasapaino-ongelma jokaisen maan sisällä me, meillä on menestyksiä, meillä on ongelmia eri tavalla eri maissa. Horizon 22 eh, yksi vaikutuksista on se, että pystymme keskittämään suuria hankkeita, suuria keskuksia ja pystyy priorisoimaan joitakin alueita, joitakin alueita, joitakin paikantamisia. Esimerkiksi Espanjassa esimerkiksi viimeisinä vuosina on pystytty vähentämään 30 prosenttia mutta äh, on joku, jo, jossakin kohtaa Horizon 2020 on paljon vahvemmin sillä kuin muualla, mutta totta kai se menee sinne, missä on kapasiteettia, missä on tätä, niin kuin teknologia sanoo, missä on äh, tai ja tietoa, jos halutaan, mm, te pitää olla koherenssia, yhteneväisyyttä horisontin 2020 kanssa ja tämän keskuksen sijainnin kanssa ja innovaation ja, ja perustutkimuksen ja tasapainon kanssa, mutta tämä pitää olla myös, meidän täytyy muistaa, että meillä on myös kontrasteja, meillä on yliopistomaailma ja meillä on pienten hankkeiden maailma, meillä on perustutkimuksen maailma ja niin edespäin. Tasapaino kolmen pilarin välillä ei se ole sitä, että yksi, pilari yksi korvataan kakkosella tai perustutkimus korvataan innovaatioilla. Meidän pitää lisätä, täydentää eikä korvata mitään millään toisella. Emme saa nyt tässä jättää tätä keskustelua vain joidenkin harvojen ihmisten käsiin. Pilari kolme on myös haasteellinen. Se on poliittista se on enemmän poikkileikkaava, ehkä enemmän horisontaalinen. Meidän siinä pitää ottaa myös yhteiskunnalliset sosiaalipoliittiset prioriteetit myös mukaan, niin kuin näissä kahdessa muussakin Kyllä tämä on innovoivaa, niin kuin on meille osoitettu aikaisemmin. Meille sanotaan usein, että Eurooppa voi huonosti. Meidän pitää, täytyy, meidän pitää muistaa myös, että mitä on tapahtunut jo Yhdysvalloissa. Siellä on jo toteutettu, siellä on jo sovellettu tätä, mitkä ovat tuloiset. Meillä pitää olla huippu, huippuosaamista, innovaatiota. Yhdysvalloissa on saavutettu loistavia tuloksia. Siellä on alueita, jossa on paljon kapasiteettia, mutta ei se tarkoita sitä, että, että meidän pitäisi muuttua samanlaiseksi Euroopassa joka suhteessa. Ja ihan viimeiseksi sitten ristiriitainen esimerkki Espanjasta. Jos ajattelemme eh, Horisontti 2020 menestystä esimerkiksi Ranskasta, siellä tuli mm, myös kyse näistä kysy, kysyttiin, se oli kyse eri toimenpiteistä ja jotkut keskukset eivät pystyneet vaan kilpailemaan toisten kanssa horisontti 2020 puitteissa. Eli jotkut myös vääristävät sitä arvottamista, mitä me haluamme peräänkuuluttaa. Mitä, mitä tarkoittavat markkinat? Minä minä puolustan kurinalaisuutta. Meillä pitää olla mekanismeilla, meillä pitää olla sellaisia toimenpiteitä ja menetelmiä, jotka arvostavat oikein tätä hanketta. Thank you very much. Uh, uh, missi... Kiitos. Edustaja Wernink. Allen varjoesittely, olkaa hyvä. Ik heb, eh, dank u voorzitter. Ik heb een vraag voor... Kiitos. Minä olisin halunnut esittää kysymyksen professori Klintsevicille. Aivan eri. Te sanoitte erässä kohtaa esityksessänne, että liikenevät varat, äh, kun puhutaan verkostoitumisesta ja muut täydentävät varastot, äh, siis te olitte samalla linjalla kuin Rova Sonneveld, mutta te sanoitte myös, että teidän yksikkönne eivät ö, niin paljon painota tätä verkostoitumista. Miten te aiotte ratkaista tämän ongelman? Okay, thank you very much. Um, now... Kiitos. Ja nyt muut listalla olevat puhujat. Edustaja Niebler, olkaa hyvä. Dank, äh, Herr Vorsitzender. Erstmal finde ich die Frage der Kollegin. Kiitos paljon. Kollegan esittämä kysymys on erittäin mielenkiintoinen puhujat tekevät meille ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi. Ei pitäisi vain nostaa palkkoja, mutta ehkä olisi muitakin ehdotuksia. Minä olisin halunnut kysyä teiltä kaikilta, onko meillä myönteisiä esimerkkejä näistä 13 maasta. Kyllähän meillä voitaisiin joskus tarjolla hyviä esimerkkejä, mikä on toiminut hyvin Tämän kuulemisen perusteella voisi sanoa, että kaikki menee huonosti, että 15 maan muodostama ryhmä hyödyt, hyötyy tästä kaikista eniten, eikä minulla ole nyt samanlainen kokemus, jos ajattelen muita ohjelmia. Antakaa meille jotakin konkreettisia myönteisiä esimerkkejä siitä, mikä on toiminut hyvin näissä 13 maassa ja miten voimme sitten jatkaa tätä menestystarinaa. Răștănica. Nica. Am să mă refer la problema ridicată de domnul profesor Clinceviș, ca să răspund colegii dinainte. dinaintea. Jotta voisin vastata uh, siihen, mitä Varsovan yliopiston e professori e, sanoi, ja e kun puhutaan menestyksestä ja menestystarinoista maissa, jotka ovat liittyneet vuoden 2014 jälkeen, meillä on Bukarestin ohjelma. Se on ollut menestyksellinen. Se on yksi suurimmista Euroopassa. Tämä on aika samankaltainen ohjelma CERN-ohjelman kanssa. Eli pystymme tekemään siis tutkimustyötä ja kokeiluja huipputasolla eurooppalaisissa tutkimuslaboratorioissa. Ei ole vain romanialaisia tutkijoita, on muissa Itä-Euroopan maissa tutkijoita. Oletteko te sitä mieltä, että kun romanialainen tutkija saa kolme euroa tunnissa ja saksalainen tutkija saa 100 kertaa tai 150 kertaa enemmän kuin nämä kaksi tekevät kuitenkin samaa työtä, oletteko te sitä mieltä, että Berliin, tämä kuuluisa Berliinin taksin kuljettajan paradigma olisi toimiva? Sen jälkeen kun Saksat yhdistyivät DDRstä tuleva taksikuljettaja sai viisi kertaa vähemmän palkkaa kuin länsisaksalainen, kun kuitenkin kumpainenkin ajoivat Berliinissä taksia ja tekivät samaa työtä, eli tämä malli pitäisi nyt unohtaa. Jos me olemme menestyneet yhteistyössä, niin tämä yhteisö, joka oli kuitenkaan kovin, kovin iso, ei meillä nyt ole suunnaton määrä tutkijoita. Rova Cabezon Ruiz sanoi hyvin osuvasti, mitä tämä tiedeyhteisö pyytää minkälaisia työolosuhteita se pyytää. Minä kunnioitan teitä kaikkia, mutta meidän pitäisi nyt muistaa, että historia voi tässäkin kohtaa olla ja tulee olemaan oikeassa, kun romanialaiset tutkijat ovat osallistuneet laajalti tutkimustyöhön. Insuliini ja reaktiomoottori keksittiin roomalaisten toimesta. Teidän täytyy muistaa tämä. Kaikki tämän päivät lentokoneet, jotka lentävät eurooppalaisella taivaalla, voivat lentää, koska se moottori on kehitetty, keksitty Romaniassa. Ei tässä ole kyse kansallisuudesta, kun on kyse huippuosaamisesta. Kyllä tästäkin voitaisiin keskustella enemmän. Te voisitte painottaa tätä enemmän, jotta me olisimme menestyksellisiä. Kaikkia pitää kohdella yhdenvertaisesti, jotta kaikki voisivat hyötyä näistä varoista. Sen takia me tarvitsemme viisautta, miten meidän pitää toimia. Meidän pitää kumota tämä direktiivi. Komission jäsen tuli Bukarestiin kuukausi sitten ja hän ymmärsi, mitkä olivat vaikeudet, jotka liittyivät direktiivin määräyksiin, jotka liittyvät erityisesti palkkaukseen. Miten me voimme puhua jollekin tutkijalle, kun hän sanoi, että hän saa kolme euroa tunnissa palkkaa. Meidän pitää pystyä korjaamaan tämä tilanne, koska tämän 13 maan ryhmän jäsenet ovat aivan kestämättömässä tilanteessa. Děkuji, pane předsedo. Kiitos, puheenjohtaja. Eiler, eh, teidän kannattaisi varmaankin katsoa ympärillenne Euroopassa eikä vain eh, ja Saksassa omassa kotimaassanne, sillä jos te, edustaja Eiler, esitätte kysymyksiä liittyen tuloksiin, palkkoihin, palkkoihin ja siihen, missä kansainvälisten yhtiöiden pääpaikat ovat ja missä tutkimusta tehdään, niin että varmaankaan joutuisi nyt näin yllättymään, jos olisitte ottanut asioista selvää ennalta. Tiedän, että tilanne ei ole aina selkeää. Itse olin mukana rahoittamassa erästä teknologiahanketta, joka oli teknologisesti kiinnostava, hyvinkin kiinnostava, mutta taloudellisesti mahdoton. Ja itse sitten jouduimme maksamaan viulut ja kun ajatellaan vaikkapa Tsekin tasavaltaa verrattuna Saksaan, niin palkat ovat Saksassa kolminkertaiset ainakin. Ja uusissa jäsenvaltioissa palkat ovat keskimäärin 17 prosenttia siitä, mitä vanhoissa jäsenvaltioissa. Eli voitte äh, järkyttyä näistä asioista vastaan ne niistä todella selvää. Kun sitten puhutaan äh, monikansallisista yrityksistä, niin tulisi tarkastella sitä, missä ne toimivat, mistä käsin ne toimivat. Itse olen ollut mukana tuotannossa, jonka tutkimusta tehdään Yhdysvalloissa ja Belgiassa, mutta me taas valmistamme sitten lasia itse ja tarkoitan en puhu mistään muusta, mutta tutkimus on tehty muualla ja me saamme voiton, kun me, meillä on kerran tuotanto meillä ja muissa alueemme naapurimaissa. Ja jos katsotaan sitten vaikkapa Italiaa, niin sovellettu tutkimus on läsnä Pohjois-Italiassa ja lähestulkoon täysin näkymätöntä Etelä-Italiassa. Sitten vielä yksi huomio täällä kollega puhui menestyksekkäästä hankkeesta Tsekin tasavalta, kun puhutaan e- erittäin kevyistä e, ilmailualuksista, niin olemme todellisia uran uurtajia. Yksi hanke, jonka voisin e, mainita, on valtava menestys. Kyseessä oli yhteistyöhanke EUn ja kolmansien maiden kanssa. Samoin sitten Eilerille vielä korkein lasintuotannon työllisyys määrä on Saksassa 50 000 henkilöä, Tsekissä toiseksi suurin 25 000 henkilöä lasin tuotannossa. Ja missä sitten tapahtuu soveltava tutkimus? No niin, Saksassa tutkimusta ei itse asiassa Tsekin tasavallassa ole oikeastaan yhtään, mutta työntekijöitä meillä kyllä on ja tuotantoa alalla. Ja tässä tämä suuri ero on vanhojen ja uusien jäsenvaltioiden välillä ero, josta haluamme päästä eroon. Ja haluamme toden totta muuttaa myös Mm, että Tsekin tasavalta on jo tarttunut toimeen ja lisännyt tsekkitutkijoiden, nostanut heidän palkkojaan. Monet silti lähtevät edelleen Saksaan tai vaikka Itävaltaan. Um, Kiitos. Okay, uh, is a list of speakers. And... Niin, nyt meillä on puhujalistan loppu kyseessä. Pyytäisin nyt myös komission edustajaa käyttämään puheenvuoron. Enzo Tomedini, muutama kommentti teiltä, olkaa hyvä. Aika on aika vähän, joten lyhyesti. Yeah, here. Thank you, Chair. Would like to thank the Chair. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää esittelijää, Soledad Cabezón-Ruizia, parlamentin jäseniä, käydystä keskustelusta, analyysistä. Haluan kiittää myös panelisteja heidän tekemästään työstä ja niistä ajatuksista, joita he meille tarjosivat. Paljon ajatuksia, paljon käsitteitä, paljon numeroita, lukutietoja. Voi olla, että luku, luvut vielä vaativat hieman kahdenvälistä pohdintaa. Haluamme ymmärtää, mistä osa näistä luvuista on peräisin. Mutta tämä tietopohja on meille hyvin tärkeä luonnollisesti. Komissio pyrkii paremman sääntelyn tilanteeseen, eli me arvioimme ennen kuin ehdotamme mitään katsomme taaksepäin, jotta voimme valmistautua siihen, että katsomme eteenpäin. Tämä on aivan oleellista. Ja tästä talostahan tällainen lähestymistapa on lähtöisin. Puheenjohtaja tietää, että nyt on välitarkastelu käynnissä. Te tiedätte, että tämä sisältää myös avoimen kuulemisen menettelyn. Juuri äsken kollega Van der Fliesiä kuulin ja hän totesi, että nyt lähestytään jo 2000 niissä osallistujissa, jotka ovat tähän avoimeen kuulemiseen osallistuneet. Tämä on hyvin merkittävää. Tutkimus- ja innovaatioyhteisö on siis todella lähtenyt liikkeelle. Puheenjohtaja tietää myös, että tämä väliarviointi sisältää myös paneelin, joka auttaa meitä suuntaamaan katseemme eteenpäin tämän arvion jälkeen. Parlamentin jäsenet ja myös panelistit ovat korostaneet eri näkökulmista sitä, miten tiede ja innovointi ei ole mikään tavoite sinällään, vaan oikeastaan väline, joilla pääsemme tavoitteisiimme. Puheenjohtaja, me viemme mukanemme kaikki nämä viestit johtopäätösten muodossa – paneelit ovat tarjonneet meille paljon kerättyä tietoa. Se heijastelee sitä hyvin e- eloisaa ja rikasta keskustelua, jota käydään tutkimuksesta ja innovoinnista, Euroopan yhteiskuntien kilpailukyvystä ja teollisuuden kilpailukyvystä, joka liittyy totta kai ihmisten hyvinvointiin. Tarvitaan systemaattista lähestymistavaa, on puututtava kaikkiin menestyksen tekijöihin ja perehdyttävä myös niiden vaikutuksiin ja mitä vaikutuksia tällä tutkimuksen ja innovoinnin ohjelmalla on. Kiitos. Kiitos komissiolle. Ellerille täällä esitettiin kysymyksiä ja kommentteja henkilökohtaisesti. Haluan pyytää teitä käyttämään aivan lyhyen puheenvuoron. Aika on vähän. Um, I think it's important that we don't... Tärkeää, ettei tämä tässä synny väärin käsitystä. Olen puolalaisen kollegan kanssa osallistunut seitsemään kuulemistilaisuuteen EU-13 maiden tilanteesta. Nyt hiukan turhaudun, jos kuulen, että puolet rahoista menee uusiin valtioihin. Ja kun puhutaan juuri näistä ryhmitellyistä tai ähm, kahden mm, ryhmäryhmitellyistä hankkeista ja kun sitten puhutaan äh, toimielimistä, EU-15 perustetaan vaikkapa joku instituutti äh, Puolaan tai johonkin muuhun näistä 13 jäsenvaltiosta, niin tässä on tietenkin tämä äh, looginen ymmärrys sitten saa rahat ja päättää päättää, mihinkä rahat käytetään, vaikka joku muu sitten rakentaa instituutin sinun maahasi. Ja tietenkin ne puolet rahoista sitten päätyy EU-15, koska EU-13 tekevät yhteistyötä näiden kanssa. Ja tosiaan rakenteita perustetaan EU-13. Eli kun täällä nyt syytetään siitä, että EU-15 menee rahaa myös laajennetusohjelmassa, niin se voi olla tilastollisesti oikein, mutta se voi esittää väärin, kun tässä nyt maksaa jostain, mikä, sitten, mikä rakennetaan omaan maahan. Mielestäni tämä on ihan loogista ja ainakin EPPlle mielestäni tärkeää on laajentaa ohjelmaa. Minun, minä jopa kaksinkertaistaisin sen rahoituksen, koska erityisesti teaming ja twinning niin, äh, toimivat hyvin ja tuovat uusia rakenteita ja uutta äh, tieteellistä mm, toimintaa äh, uusiin jäsenvaltioihin. Päästään eroon tästä vanhasta akateemisesta järjestelmästä. Eli älkää nyt ymmärtäkää minua väärin. Sanon vaan, että meidän, me, kyllä meidän nämä numerot tiedämme. Äh, Uskon, että kyse ei ole vain ei ole 5 prosentista 3,9 prosenttia vain, eli alaspäin jopa ollaan menossa. Se on valitettavaa, mutta kun tilanne nyt on tämä, niin täytyykin kysyä itseltämme, että mitä aiomme tehdä sen korjaamiseksi. Ja minun mielestäni, jos tässä nyt rehellisiä ollaan, vastustusta on tullut kovasti 13 jäsenvaltiosta, ei kaikista, Puolaa mielestäni ei ole tähän syyllistynyt viime hallituksen aikana ainakaan, mutta täällä on ollut kovasti painetta. On sanottu, että haluamme rahat rakennerahastoihin, emmekä tutkimukseen ja kehitykseen ja jopa rakennerahastoissa yhdessä sisämarkkinavaliokunnan kanssa me halusimme varata tutkimukseen ja kehitykseen rakennerahastovaroista neljänneksen. Ja jos katsoo sitten äänestys tulosta ja kuka äänesti mitäkin, niin EU-15 äänesti puolesta ja Puola ja muut EU-13 äänestivät vastaan. Eli mielestäni nyt pitää mennä askel eteenpäin ja analyysi siitä, että onko mitään painostusta ja Yksi tavoite nyt ainakin tutkimusohjelma yhdeksässä olisi se, että halutaan lisätä osallistumista, mutta jos nyt vaan aina mennään näiden, tälle vanhalle syyttelylinjalle, niin se ei minun mielestäni kylläkään toimi. Ja ää, neuvostossa EU13 on puhunut vain palkoista, ei mistään muusta tähän mennessä. Kyllä me voimme palkoista sopia, mutta eihän se tätä ongelmaa ratkaise ratkaisu pitäisi pyrkiä löytämään yhdessä. Muuten vaan täytyy hyväksyä, että jää tällaiseksi. Professor, first of all. Professori, vastauksia. There was a substantial list of questions and... Kysymyksiä oli pitkä lista. Voi olla, että en onnistu vastaamaan kaikkiin kysymyksiin, mutta ainakin joihin jotkut kysymykset ja kommentit tarvitsevat kyllä vastauksen. Ensinnäkin olen kiitollinen esittelijä Kavesan Ruisille siitä, että hän korosti osallistumisen merkitystä. Puiteohjelman kaltaiset ohjelmat eivät ole pelkästään huippututkimusta ja tiedettä, vaan tarkoitus on varmistaa, että eri puolilla mannerta olevat huippututkimusyksiköt tunnistetaan. Ihmisiä rohkaistaan osallistumaan. Eri tutkimusyksiköt ja organisaatiot voivat osallistua näihin ohjelmiin. Näin päästään myös eriarvoisuudesta eroon. Kun puhutaan huipputieteestä, joka keskittyy maantieteellisesti, haluaisin kiinnittää huomioon siihen, että meillä on aika lailla mm, potentiaalia, joka vielä uinuu. Kun ajatellaan horisontti 2020, niin ei välttämättä ajattele, että tällaista uinuvaa potentiaalia on vielä EU-13 ryhmässä kukaan ei kenties vaan halua lähteä sitä etsimään. Joku sitten kuitenkin löytää sen uinuvan kaunottaren ja sitten prinssi ja kaunotar rakastuvat. Mutta tällä välin täytyy varmistaa, että ei käy niin, että kaikki pysyvät omissa karsinoissaan ja kukaan ei sitten lähde tutustumaan näihin mahdollisuuksiin. Edustaja Eller ystävällisesti mainitsi, että Euroopan parlamentin jäsenet odottavat täsmällisiä ehdotuksia. Kehottaisin teitä perehtymään minun esitykseni viimeiseen kalvoon. Siellä on kolme tapaa puuttua näihin haasteisiin. Minulla on ongelmia ymmärtää tämän keskustelun logiikkaa. Toisaalta kuulen, että parlamentti odottaa kuulevansa ehdotuksia, mutta sitten kun ehdotuksia muotoillaan, niin kuulemme, että no, tämä sama keskustelu on kuultu ja tässä esitetään samoja kantoja, joita esitettiin viisi vuotta sitten. Tiedot osoittavat, että horisontti 2020 on huomattava suunnitteluvirhe. Siinä ei otettu huomioon tarvetta saada tiettyjen maiden osallistumista kasvatetuksi. Meillä ei ole keinoja lisätä tätä osallistumista nykyisten työohjelmien, nykyisten suunnitelmien puitteissa. Tilanne vain heikkenee jatkuvasti. Tilastotietoja on kerätty ja niiden mukaisesti EU-13 ryhmittymien maiden osallistumisaste pienenee. Miksi nyt ei katsottaisi näitä tietoja ja pohdittaisi mahdollisia ratkaisuja? miksi me emme ole avoimia keskustelemaan tietyistä ajatuksista? Sen sijaan, että todetaan vain, että viisi vuotta sitten pohdittiin yhtä asiaa ja nyt emme halua sitten näihin enää palata. Rohkaisisin kaikkia perehtymään näihin tietoihin syvällisesti ja kenties tiettyihin ohjelman suunnitteluseikkoihin voitaisiin palata uudemman kerran ja ottaa opiksi, kun siirrytään puiteohjelma yhdeksään. Kun Ritska varjoesittelijä mainitsi tämän lisääntyvän osallistumisen ja toisaalta laajentamisen. Tässä on suuria haasteita. Olen samaa mieltä. Toisaalta pitää paikkaansa, että kun on tällaista teaming and twinning toimintaa, kahdesta eri maasta on kumppani, En katsoisi, että tämä on mikään optimiratkaisu tämä huippuosaamisen laajentaminen ja levittäminen. Kyseessä on sellainen väline, joka oikeastaan on suunnattu vain hyvin pienelle joukolle tutkimusinstituutteja. 52 prosenttia budjetista menee EU-15-ryhmän maille. 52 prosenttia. Tulkit eivät kuule. Logic of, of, of teaming and twinning. Mutta teaming ja twinning-ohjelmien logiikka on se, että maksaa instituutille, joka rakennetaan omaan maahan. Ja tämä ei ole sellainen eh, esimerkki, että rahat menisivät EU-15. Tämä on logiikka, että että äh, tämä vähenee. Me haluamme vielä huomattavasti enemmän. Siis logiikka ja numerot. Miten te voitte sanoa, että laajentaminen ja siihen liittyvät rahat menevät äh, EU-13, kun äh, tämä ohjelmien yhdistäminen tarkoittaa, että... Tämän keskustelun voimme päättää kokouksen jälkeen. Voi olla, että tarvitaan vielä pidempiäkin keskusteluja. Olkaa hyvä. Aivan nopeasti Varjoesittelijä Maragall mainitsi, että myös maaryhmien sisällä EU-13-ryhmässä ja EU-15-ryhmässä on erilaisia tapauksia, eri maita ja eri alueita, jotka kenties jäävät syrjään tai jotka ulonetaan tietyistä ohjelmista tai hankkeista. Olen samaa mieltä. Tähänkin kysymykseen olisi puututtava silloin, kun puiteohjelma 9 suunnitellaan. Edustaja Vernik mainitsi huolen, joka liittyy verkostoitumisen rahoitukseen. Voi olla, että täytyy vielä kerran selittää se, minkä jo johdannossani mainitsin. Verkostoja on avattava, ei pelkästään niin, että rahoitusta tarjotaan. Usein tutkijoille Kyse on siitä, että rahoituksen saaminen siihen, että osallistuu kokoukseen, ei ole niinkään oleellista, vaan pikemminkin käy niin, että joitakin huippututkijoita, vaikka he saavat hienoja tuloksia, ei koskaan kutsuta mukaan tällaisiin tutkimusyhteisöihin. Jotkut tutkimusyhteisöt haluavat vain toimia omien vanhojen kollegoitensa kanssa, joihin ovat tottuneet jo viimeisen 15 vuoden aikana. Sitten kommentti, jonka edustaja Nibler esitti. Hän ei ole enää paikalla salissa, mutta onko meillä myönteisiä esimerkkejä, menestystarinoita Horisontti 2020 ohjelmista EU-13 maaryhmästä? Oma yliopistoni, Varsovan yliopisto, on tärkein edunsaaja Puolasta Horisontti 2020. Aivan suoraan voi myös sanoa, että olemme saaneet huomattavaa kaupallista innovointimenestystä niin, että on käytetty kansallista RD-rahoitusta kansallisesta kehitysvirastosta. Ei ole yhtään tapausta, jota olisi rahoitettu puiteohjelma 7 tai horisontti 20 20 ja jossa olisi päästy samoihin vaikutuksiin ja innovointiin, joita on saatu kansallisilla varoilla. Kenties tämä liittyy myös siihen seikkaan, että oli paljon helpompi saada suuria tutkimuskehitysbudjettia, joita myönnettiin menestyksekkäille instituutteille, jotka täyttivät myös nämä kansainväliset kriteerit. Of course, uh, professor, very important. Herra professori, totta kai on tärkeää ottaa huomioon se, että EUn jäsenvaltioissa on yli 90 prosenttia jäsenvaltioiden rahoituksen varassa ja 10 prosenttia tulee sitten unionin tasolta. Eli kyse on ennen kaikkea jäsenvaltioiden tutkimus- ja kehitysvaroista. Puiteohjelma seitsemässä suhdeluku on sama. Tämä pitäisi aina pitää mielessä. Herra San Sebastian, olkaa hyvä. Well, really not too many questions for me, <laughs> because it seems that the The debate has been uh, to this issue of the EU 13, which of course is a... Minusta tuntuu, että tämä, tämä keskustelu on erittäin mutta EU-13 ryhmän useaan esille ottaminen on osoittanut tämän keskustelun tarpeellisuuden. Mutta jo vuosien ajan en muista enää oliko silloin kyse viidennestä puiteohjelmasta Espanjassa ja silloin käytiin erittäin laajaa keskustelua, missä määrin haluamme osallistua silloiseen puiteohjelmaan. Me olemme todellakin äh, toteut, harpanneet aimoaskeleen eteenpäin oppimisprosessissa. Olemme saaneet tukea kansallisilta ja alueellisilta instansseilta ja hallituksilta tukea. Meidän roolimme on aivan keskeinen. Me voi, meillä voi olla tärkeä rooli puiteohjelmassa. Totta kai tahtia voi kiihdyttää, mutta ei minulla nyt ole ainakaan mitään loistavia ehdotuksia, mitä tulee linjauksiin, joita pitää seurata, mutta meillä on ollut erittäin hyvää yhteistyötä tutkijoiden kanssa näistä mainituista maista. Olemme erittäin tyytyväisiä ja kyllähän menestys aina antaa mukavan tunteen. En tiedä, ymmärsinkö ihan oikein erään asian. Totta kai perustutkimus on keskeistä, jos me haluamme olla uu, innovoiva alue maailmassa. Minä yhteen aikaan pyrin kieltämään sen, koska minä viittasin vain hyvään tasapainoon kolmen pilarin kesken – miten me huolehdimme näistä kolmesta eri vaiheesta, perustutkimuksesta ja perustutkimuksesta versus markkinat. Meidän täytyy ottaa ja pitää mielessä nämä kaikki yhtä aikaa. Meidän täytyy myös pitää mielessämme kannustimet, tärkeät asiat joka vaiheessa. Ja meidän täytyy myös pitää mielessä, milloin jokin osa tästä ketjusta menee rikki. Ja minkä takia se meni rikki? Missä piilee puute? Emme saa unohtaa, että tässä on kyse koko ajan käynnissä olevasta prosessista, ketjusta. Jos puhun nyt Eartosta, sillä on eri tasoisia vaikutusmahdollisuuksia ja se tekee yhteistyötä eri teollisuussektorien kanssa. Jotkut ovat laajempia, suurempia, toiset ovat kansallisia, kun taas muut ehkä painottuvat enemmän alueellisuuteen. Mutta olemme voineet kirjata vaikutusta monilla eri sektoreilla. näillä kyseisillä alueilla on hyvin tasapainotettuja ekosysteemiä. Meidän täytyy ottaa huomioon tämä ajatus ekosysteemeistä. Yliopistoon yhteydet ovat erittäin hyvät, mutta se ei riitä, että meillä on yhteydet yliopistoon. riskipääomakaan ei ole sinällään riittävä. Me tarvitsemme hyvää tasapainoa koko ekojärjest- ekosysteemissä, joka on sisäisesti hyvin toimiva. Ja jos haluamme sitten muuttaa arviointijärjestelmää, sekin on hyvä kysymys. Alueena Eurooppa ei voi voi jatkuvasti kantaa vastuuta kustannuksista, jotka koituvat näistä ehdotuksista. Meidän pitää päinvastoin pyrkiä minimoimaan välttämätön työ, jotta saamme hyviä ehdotuksia. Tämä vaihe vaiheelta tapahtuva arviointi on välttämätöntä. Ja kun on nähty tarpeeksi vaivaa, niin silloin voitaisiin ottaa käyttöön instrumentteja, joiden avulla voimme sitten vetää hyvät johtopäätökset tehdystä työstä. Thank you very much. Thank you for... Kiitos hienosta keskustelusta. Kiitos kaikille panelisteille, puheenvuoron käyttäjille. Kiitos myös näistä tekemistänne ehdotuksesta. Joskus kuulimme melko moisia luetteloita ehdotuksia tähän puiteohjelma 9 liittyen. Hyvät Euroopan parlamentin kollegat, tämä oli mielenkiintoinen kuuleminen tärkeästä aiheesta. Me koemme olevamme vastuussa puiteohjelma yhdeksästä. Emme pelkästään välitarkastelusta horisontti 2020. Kiitos hienosta keskustelusta. Kiitos siitä ajasta, jonka käytitte täällä ITRE-valiokunnan kokouksessa. Tämä oli viimeinen kokous tälle vuodelle ja seuraavaan kerran tapaamme 12. tammikuuta kolme ja puolen tunnin ajan. Se on myös ensimmäisen kauden muuttuma kohta rajaa kohta tavallaan, eli siinä tulemme puoleen väliin. Tämä on tietenkin minulle hieman turhauttava tilanne, muutosten aika, mutta tämä on myös hieno uutinen kaikille teille. Nimittäin oikein hyvää joulua ja hyvää uutta vuotta. Toki meillä on vielä joulu, drinkit. En vielä toivota hyvää joulua. Panelisteille tietenkin haluan tätä toivottaa. Kiitos vielä kerran 12. tammikuuta ja jouludrinkit. Kiitos.